Bonjour. Nous avons... Huomenta. Meillä on päätösvaltaisuus, eli voimme aloittaa kokouksen. Ensin meillä on tärkeä äänestys, eli uudistusten tukiohjelman perustaminen. 22. marraskuuta 2018 valiokunnassa hyväksyttiin lausunto tästä aiheesta 21 ääntä puolesta, neljä vastaan. Mutta budjetti- ja talousarvion valvontavariokunta eivät koskaan äänestäneet mietinnöstä, eli tätä asiaa ei koskaan viety päätökseen, eli nyt meidän täytyy uudelleen käsitellä tätä asiaa nyt yhdeksännellä lainsäädäntökaudella. Koordinaattorit keskustelivat tästä asiasta viime kuussa ja päättivät, että vahvistamme tämän hyväksytyn lausunnon ilman muutoksia. Lausunnon uudelleen hyväksymisestä äänestetään siis tänään ilman mitään muutoksia eikä ole mitään tarkistuksia. Uusi valmistelija on nimetty koordinaattorin kokouksessa, eli kyse on varapuheenjohtaja Christian Gineasta, ja hän saa puheenvuoron, jos hän haluaa. Muussa tapauksessa äänestämme välittömästi. Kiitos puheenjohtaja, koska tämä on sama lausunto, jonka aikaisempi valiokunta hyväksyi, niin ei tässä sen enempää tästä tarvitse puheenvuoroa käyttää enää. Très bien, merci beaucoup. Selvä, kiitoksia. Kaikilla on äänestyskortti mukana. Eli äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lausut on hyväksytty 19 ääntä puolesta, 6 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Eli sitten siirrymme eteenpäin esityslistalla. Eli aiheena on Eurocities. Sehän on tärkeä kansalaisjärjestö, joka edustaa eurooppalaisia kansalaisia. Se perustettiin perustettiin vuonna 1986 ja tällä hetkellä siihen kuuluu 140 suurinta kaupunkia Euroopassa. Ja kyse on eurooppalaisesta kaupunkipolitiikasta. Ja järjestön työtä esittelee nyt toimeenpanevan komitean jäsen Matthias de Klerk. Hän on Hentin kaupunginjohtaja, ja hän muistutti, että François Mitterrand, niin kaikki varmaan muistavat tämän. Hän hän sanoi silloin jotain erikoista, kun hän sanoi, että Hent on kaikkein tunnetuin tuntematon kaupunki. Ja Döklekin puheenvuoron jälkeen valiokunnan jäsenet voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja, joita toivottavasti on paljon – ja toivoisin, että Eurocities tulee pian vieraksi tähän valiokuntaan. Sehän on tärkeää tässä taistelussa, jota käymme, kun puolustamme aluepolitiikkaa ja kun pyrimme jatkamaan työtä, jota tehtiin edellisellä lainsäädäntökaudella liittyen urbaanisuunnitelmaan, Amsterdamin sopimukseen – ja toivon mukaan tällä lainsäädäntökaudella voidaan konkretisoida tiettyjä strategisia tavoitteita. Tästä on jo puhuttu tässä valiokunnassa. Eli kaupunkien merkitys on hyvin keskeinen. 90 prosenttia EUn kansalaisista asuu tällä hetkellä kaupungeissa. Ja kaupungeissahan on valtavasti haasteita EU:ssa, erityisesti sellaisia, jotka liittyvät ympäristöön. Ja ilmastokysymyksissä kaupungeissa ratkotaan näitä ongelmia, samoin kuin energiasiirtymään liittyviä kysymyksiä ja myöskin aluepoliittisia kysymyksiä, kuten kaupunkiköyhyys ja uudet kysymykset, jotka liittyvät maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamiseen. Nämäkin asiat ovat tällä hetkellä esityslistallamme. Eli Duclair, saatte puheenvuoron ja sen jälkeen käynnistämme keskustelun. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, <clears throat> rekivaliokunnan jäsenet, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta saada puhua täällä äh, Gentin äh, pormestarina. Äh, kaunis kaupunki 50 kilometriä täältä päin vasemmalle ja aivan erityisesti avainjäsenenä Eurocitiesissä haluan lyhyesti esitellä meidän kaupunkimme verkosta. Me olemme todella iloisia, että olemme ensimmäinen organisaatio, joka on kutsuttu tähän valiokuntaan näin vaalikauden alussa antaaksemme käsityksemme tästä urbaaniagendasta EUlle, mikä on meidän visio, mikä on, mikä on meidän huolenaiheemme ja ehdotuksemme tulevaisuutta silmällä pitäen Euroopassa, koska me rakastamme Eurooppaa, mutta Euroopan täytyy myös tukea kaupunkeja, koska kaupungit asuvat, kaupungit, asuvat kaupungit, kaupungit ovat kaupunkeja. <clears throat> Ja aloittaisinkin esittelemällä Eurostis-järjestön. Se on johtava verkosto, jossa on mukana yli 140 suurehkoa Euroopan kaupunkia, jotka työskentelevät yhdessä parantaakseen laatua <clears throat> ja urbaanin elämän laatua. Me kaupungit ovat aitoja kumppaneita EUn kanssa ja pyrimme luomaan paremman tulevaisuuden ja me asetamme kansalaiset kehityksen keskiöön kohti osallistavaa, osallistavia kaupunkia, kaupunkeja ja paikallishallintoa. Me aloitamme, aloitimme pienenä kuusi kaupunkia 23 vuotta sitten perustettiin 86 ja nyt meitä on yli 140 kaupunkia ympäri Eurooppaa. Jäsenemme ovat kaupunkeja, joissa on yli 250 000 kansalaista, kansalaista ja sitten 50 pienempääkin kaupunkia ovat meidän kumppaneitamme. Ja me, puhu, me, me puhumme 130 kansalaisesta 39 maassa. Että se on se, todellakin se väärti ja kaupunkiverkostona meillä olemme asettaneet kuusi tavoitetta tulevalle kymmenelle vuodelle. Ensinnäkin ihmiset osallistuvat osallistavaan yhteiskuntaan. <clears throat> ihmiset eh, tukevat kukoistavaa taloutta ja he asuvat terveellisessä ympäristössä. Ihmiset eh, eh, luovat avoimia paikkoja ja me vastaamme globaaleihin haasteisiin. Ja kuudenneksi hallinnot tähtävät tulevaisuuteen. Me pyrimme työskentelemään yhdessä näiden tavoitteiden, tavoitteiden toteuttamiseksi ja me pyrimme haast- vastaamaan haasteisiin me, integro- integroidulla tavalla. Me todellakin uskomme, että olemme päästyneet tieristeykseen, jossa kaupunginhallinnon täytyy puuttua todellisuutemme monimutkaisuuteen uudella ja innovatiivisella tavalla. Ja, me, ja julkishallinto voi julkishallinto voi tehdä tämän. Ja tästä syystä Euroopan poliitikot, me ojennamme kätemme teille, tukekaa meitä, nähkää meidät kumppaneina, jotta pääsisimme näihin korkeisiin tavoitteisiin. Me olemme iloisia, olemme valmiita tekemään, toteuttamaan tämän Green Dealin ja toivottavasti pääs vuoteen 2050 pääsemme, me olemme ensimmäinen hiilineutraali manner – ja tähän tarvitaan paikallista toimintaa, jossa, jossa toimitaan kunnioimisella tavalla. Ja yhdessä me voimme, voimme saada aikaan tämän muutoksen. Tänä päivänä poliittiset, poliittiset johtajat kokoontuvat Madridissa COP25 puhuakseen siitä toiminnasta, jota me todellakin tarvitsemme. Ja kaupungeissa me emme vain puhu, vaan me toimimmekin. Ja tämä on tärkeää tietää olen ylpeä kertoa sen, että meidän, minun kaupunkini, Gentin kaupunki, saa YK kaupung- palkinnon Madridissa meidän omasta strategiastamme, joka on konkreettinen paikallista toimintaa, jonka me olemme panneet täyt- toimeen vähentä- ja me käytämme uudelleen, me vähennämme hiilijalanjälkeämme, mutta sitten palaan tähän verkostoon. Meillä on paljon foorumeita ja työryhmiä, ja EU-rahoittamia projekteja, tapahtumia. Me tarjoamme jäsenillemme alustan, jossa voidaan vaihtaa tietoa ja ideoita. Ja meidän yhteisömme, jossa on asiantuntijoita ja politiikan edustajia, on hyvin laaja ja hyvä ja on tottunut yhteistyöhön yli, yli paikallisten ja alueellisten erojen yhteistyö kaupunkien kesken ja antaa Euroopalle laajoja ratkaisuja. Me luomme kapasiteettia kaupungeissa ja tuomme konkreettisia tuloksia kansalaisille. Eurocities on myös yhtenäinen yksi ääni, joka edustaa Euroopan kaupunkeja EUn toimielimiä kohtaan. Ja politiikka ja sääntely on suunniteltu EU-tasolla ja sen täytyy tietää siitä todellisuudesta, joka vallitsee kaupungeissa. Ja, ja tämä on, tämän täytyy olla järkevä kansalaisten kannalta ja sen täytyy parantaa elämää. Ja kaupunginhallinnossa me voimme olla vahva ja tehokas silta teille kansalaisten ja EUn agendan välillä. Me ollaan olemme kuitenkin lähimpänä kansalaisia. Meidän työmme etenkin kahta tietä. Me työskentelemme EUn toimielinten kanssa strategisina kumppaneina ja kannatamme yhteisiä asioita, jotka vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Ja toisekseen me tuemme kaupunginhallintoja sen, niiden tärkeän roolin vahvistamiseksi, joka niillä on Euroopan monitasoisissa rakenteissa. Me uskomme, että tämä uusi äh, toimikausi, tämä uusi vaalikausi on hyvä mahdollisuus meille, kiitoksia kutsusta, yhdistää, koska meidän täytyy yhdistää, meidän täytyy sulkea se kuilu, joka on Euroopan ja kansalaisten välillä. Minun isoisäni oli Euro- e komissaari ja hän syntyi vuonna 1927 ja meidän kaupunkimme Hän näki tilanteen kentissä haasteena. Hän kuudes vuonna 1944, silloin kun Kent vapautui puolalaisten ja kanadalaisten ansiosta. Ja tästä syystä meidän sanoin, että meidän täytyy työskennellä yhdessä ja suunnata Eurooppaa, eikä sotaa enää. Ja tämä on se iso idea, johon me uskomme, kun me puhumme Euroopasta. Euroopan täytyy olla lähempänä kansalaisia ja, ka- ja kaupunkeja. Tämän halusin kertoa teille tärkeänä asiana, puheenjohtaja. Euroopan ja Euroopan ja kansalliset johtajat ja päätöksentekijät Euroopan komissiossa ja parlamentissa, meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta pääsisimme tähän Green Dealiin. Meidän täytyy myös vahvistaa digitaalista muutosta koko EU:ssa ja meidän täytyy myös nähdä se merkittävä panos, ja keskeinen panos, joka kaupungeilla on, jotta voidaan silloin kun toteutetaan eh, Euroopan eh, sosiaalisten oikeuksien, oikeuksien pilaria. Ja tämä on myös se viesti, eh, joka meidän verkostomme antaa uudella kampanjallaan. Sitten näette sen internetissä. Sata päivää, sata tapaa. Se on helppo googlata. Ja tässä nyt on ensimmäisenä komission satan, sadan ensimmäisen työpäivän aikana me lähetämme konkreettisia viestejä meidän verkostostamme eurooppalaisille poliitikoille teille. Työskennelkää meidän kanssamme, kun tähdätään näihin haasteisiin. Nyt sitten se urbaani agenda, hyvät kollegat. 2016 meidän mielestämme oli käännekohta kaupunkien kannalta, koska urbaani agenda EU:ssa luotiin ja ja sitä ajoi erityisesti Hollanti puheenjohtajamaana 2016. Ja siitä se kirjattiin Amsterdamin sopimukseen. Jäsenvaltiot, komissiot ja kaupungit, niiden täytyy löytää uusia yhteistyön tapoja ja, ja kohdata yhteisesti ne haasteet. Me tähtäämme parempaan sääntelyyn, parempaan rahoitukseen ja parempaan tiedonjakoon ja tämä perustui yhteiseen, yhteisymmärrykseen siitä, miten tärkeää urbaanit alueet Euroopassa ovat. Ja tänä päivänä puheenjohtaja mainitsikin se jo silloin, kun sanon, että 70 prosenttia eurooppalaisista asuu kaupunkialueilla, 85 prosenttia EU bruttokansantuotteesta syntyy kaupungeissa, 70 prosenttia EUn lainsäädännöstä pannaan toimeen kaupungeista 70 prosenttia työpaikoista luodaan kaupungeissa. Nämä ovat sellaisia lukuja, jotka puhuvat, ovat, jotka puhuvat itse, kertovat itsestään. Ja, ja me, meillä on 12 teema, teemaattista aluetta, ilmastonmuutos, köyhyys, digitalisaatio ja niin poispäin, mutta kaupungilla on myös johtava rooli tässä työssä. Ja aivan äskettäin kaksi uutta kulttuuri- ja turvallisuuskumppanuutta on käynnistetty. Pitäisi olla selvää, hyvät naiset ja herrat, että, että taloudellinen tuki Euroopan parlamentista on ollut keskeisen tärkeä elintärkeä sille, että urbaani agenda voidaan panna täytäntöön. Meidän täytyy mainita se, sitä ei voi koskaan mainita liian usein mikä on ollut tähän mennessä lisäarvo, mitkä ovat ne opit. Romanian puheenjohtajakaudella tehtiin arvio ja me olemme tehneet tutkimuksia meidän verkostossamme ja komissio tulee pikapuoliin julkistamaan myös tämän. Ja tässä näkyy kovin kiinnostavia lausuntoja näillä slaideilla. Tämä arvio yle- yleisesti arvostaa sitä työtä, mitä tehdään Euroopan agendan puitteissa, urbanin agendan puolesta, puolesta siinä saadaan myös konkreettisia tuloksia, esimerkiksi todella selkeitä suosituksia siitä, millä tavalla voidaan parantaa EUn politiikkaa ja rahoitusta kaupunkien suuntaan mutta myös työkalupakkeja ja ohjeita urbaanien haasteiden kohtaamiseksi. Identifioidaan dataa ja informaatiokuiluja, joita meidän, joilla meidän täytyy parantaa politiikkaa EU-tasolla ja kaupungeissa ja urbaani agenda on myötä vaikuttanut moniin myönteisiin tuloksiin sosiaalisella alueella. Esimerkiksi se on vaikuttanut niihin neuvotteluihin maahan, turvapaikasta ja maahanmuutosta. Ja me pyrimme samalla myös kohentamaan ihmisoikeuksia, mutta vielä tärkeämpää on se, että urbani agenda on vahvistanut dialogia kaupunkien ja jäsenvaltioiden ja EU e välillä <clears throat> monilla sektoreilla monilla politiikan sektoreilla. Ja tämä on se pohja vahvemmalle ja tehokkaammalle moninkeskiselle hallinnolle EU:ssa. Kuitenkin, koska se on innovatiivinen ja luonteeltaan myös kokeileva, on tietenkin tilaa myös parannuksille ja eteenpäin menolle. Ja ehdottaisin teille muutaman idean. Urbaani, urbaanin agendan saamiseksi mielekkääksi sen pitäisi olla se pitäisi kanavoida EU-politiikan tekoon. Ja jos, jos sitten tässä ei, me tarvitsemme, jos tämä ei onnistu, niin, niin silloin ei saada kunnollista panostusta EUn päätöksentekoon. Euroopan parlamentin täytyy olla ja voi olla <clears throat> tärkeässä asemassa ja myös urbaani agenda. Se tarvitsee parempaa sitoutumista, erityisesti jäsenvaltioiden tasolla – ja komission eri pääosastoissa. Koko urbaanin agendan pointti on, on se, että paikallishallinto ja komissio ovat yhteistyössä ja, ja lähestyvät asioita monenkeskisesti siten, että voidaan paremmin vastata haasteisiin. <clears throat> Koska silloin kun Green Deal ei toteudu ilman kaupunkeja, jos te tuette kaupunkeja, niin me voimme yhdessä päästä näihin tärkeisiin tavoitteisiin Green Dealissa. Ja sokerina pohjalla tämän sitomuksen täytyy tulla myös siten, että käytetään taloudellisia varoja tehokkaasti ja mielekkäästi. Tällä hetkellä päätukimuoto on toteutu ulkoisten asiantuntijoiden toimesta, mutta me, me meillä, kun kuitenkin, meillä on kuitenkin enemmänkin näitä välineitä. Ja niin kun tarkastellaan tätä uutta vaalikautta komissiossa ja parlamentissa, me näemme uusia mahdollisuuksia, jotka voivat vahvistaa tätä urbaania ulottuvuutta ja politiikan demokraattista luonnetta. Ja yksi näistä, hyvät naiset ja herrat, on kohesiopolitiikkapaketti vuoden 2020 jälkeen ja siitä eteenpäin – me olemme työ, olleet työstäneet tätä läheisesti teidän valiokuntanne kanssa ja monet, monet ehdotukset ovat jo päätyneet ehdotus, virallisiksi ehdotuksiksi, kiitos siitä, mutta tämänhetkinen keskustelu neuvostossa kohesiopolitiikan paketista ja monivuotisesta rahoituskehyksestä – nämä neuvottelut näyttävät, näyttävät olevan vähemmän positiivisia ja haluan todellakin mainita tämän, tämän noin kaupunkila, kaupunkilaisten kannalta, koska me olemme huolissamme siitä, että sitä mahdollis, mahdollisista budjettileikkauksista, koska tällaiset leikkaukset johtaisivat äh, aika haitallisiin vaikutuksiin, kun puhutaan EUn alueiden kehittämisestä ja EUn kaupunkien kehittämisestä. Siinä on myös, myös poliittisia riskejä jotka liittyvät EUn kapasiteettiin ja mahdollisuuteen toteuttaa e, ja vahvistaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista kohesiota. Se joht, voisi johtaa vähempiin investointeihin keskeisissä eurooppalaisissa projekteissa. Kumppanuuden periaatetta ei voida, ja sen tärkeyttä ei voida painottaa liialti ja meidän täytyy lisätä EUn rahankäytön tehokkuutta. Ja tämä on keskeistä kestäviä ratkaisujen kehittämiseksi paikan päällä. Ja tässä suhteessa me vahvasti hylkäämme kaikki yritykset heikentää tätä periaatetta, ja tämän halusin myös sanoa teille täällä ja nyt, puheenjohtaja. Me pidämme hyvänä Leipzigin peruskirjan uudistamista, joka liittyy liittyy tulevaan Saksan puheenjohtajakauteen ja me tulemme vahvistamaan tiettyjä periaatteita, kuten, kuten osallistava urbaani kehitys, joka puuttuu, joka kohtaa monimutkaisia haasteita. Se myös korostaa tarvetta vahvistaa kaupunkeja niin, että ne pystyvät vastaamaan globaaleihin haasteisiin paikallisesti. Ja haluan vielä lopuksi painottaa tätä. Uusi Euroopan komissio hakee te- mahdollisuuksia olla mukana kaupunkien kanssa hyvistä syistä. Meidän täytyy toimia kaikilla tasoilla, kaikilla hallinnon tasolla. Ja meidän täytyy vahvistaa luottamusta meidän poliittisiin instituutioihimme, jotta voimme voimistaa meidän yhteistä demokraattista projektiamme. Työskentely kaupunginhallinnon kanssa merkitsee työskentelyä kansalaisten kanssa – ja meidän pitäisi asettaa ihmiset poliittisen ajattelun keskiöön EUn e tasolla. Ja Eurocities, meidän verkostomme, voi tukea EUta tässä. Me olemme valmiita olemaan teidän kumppaneitanne Future of EU, Euroopan tulevaisuuskonferenssissa, joka pikapuoli käynnistetään uuden Euroopan komission toimesta. Me ja minä rakastamme Eurooppaa, mutta mutta Euroopan tulevaisuus eh, ei ole mahdollista ilman eh, kaupunkeja ja kaupunkilaisia. Kaupungit ja kaupunkilaiset työskentelevät Eurocities-verkostossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Jean-Mathias Leclerc, je vous remercie. Kiitoksia näistä voimakkaista sanoista. Te puhuitte hyvin laajasti ja konkreettisesti samanaikaisesti. Eli nyt käynnistämme keskustelun. Ja haluaisin vielä korostaa, että meillä on erittäin hyvät suhteet Eurocitisin pääsihteerin. Hän on täällä paikalla, Annalisa Bonin. Tervetuloa aluekehitysvaliokuntaan. Meillä on aina ollut hyvää yhteistyötä Eurocitisien kanssa. Ja uskon, että nämä suhteet vain vahvistuvat. Meidän täytyy miettiä globaaleja haasteita. Ja nehän ovat yhä tärkeämpiä myöskin paikallistasolla. Ja paikallistasolla me pystymme etenemään kaikkein nopeiten. Ja meillä on täällä esittelijät paikalla eri neuvotteluista – Euroopan parlamentti pitää erittäin tärkeänä tätä kumppanuutta ja olemme erittäin valppaina neuvotteluissa sen suhteen, että tätä periaatetta noudatetaan. Ja nyt sitten käynnistämme keskustelun. Ensimmäisenä Isabel Carvajes sosialisteista, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän portugalikieltä tässä, jossain. Kiitoksia. Ensinnäkin odotan hetken. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra de Klerkkiä tästä valtaisesta loistavasta haasteesta. Eurocities, minäkin tulen kaupungista, joka on Eurocitiesin jäsen Kyseessä on Praga ja todellakin sillä on ollut suurta vaikutusta. Minä tunnen teidän erinomaisen työnne ja tiedän, että se on kyllä kansalaistemme kannalta erityisen tärkeää. tästä syystä haluaisin vielä kerran korostaa, että uusi poliittinen sykli, joka tietysti tulee meitä työllistämään, niin siinähän todettiin, että tässä tullaan myöskin solmimaan uusia sopimuksia kohesi, kohesiopolitiikan saralla. Kyse ei ole ainoastaan leikkauksista jossakin kohtaa budjettia, vaan kyse on miljoonista henkilöistä, ihmisistä, ja monet näistä henkilöistä asuvat kaupungeissa, Euroopan kaupungeissa, ja näillä kaupungeilla on suuria haasteita edessään. Niitä ei voi juurikaan verrata toisiinsa liikkuvuus, vesivarannot, työpaikat, sosiaalinen marginalisointi, maahanmuuttajien kotouttaminen. Tässä on suuria haasteita edessä ja on äärimmäisen tärkeää, että meillä on vahvaa kohesiopolitiikkaa. Kohesiota täytyy tukea, sillä kysehän on loppujen lopuksi sellaisista alueista Euroopassa, joissa kansalaiset asuvat ja jotka sitten tulevat tuntemaan nahoissaan nämä vaikutukset. Tästä syystä haluaisin tässä tuoda julki myöskin huoleni eh, ja todeta, miten paljon olen tai vahvasti olen sitoutunut tähän niin kauan kuin nämä neuvottelut ovat käynnissä. Me emme tule lopettamaan työtämme, vaan tulemme toimimaan alueidemme puolesta. Haluaisin kuitenkin tässä yhden kysymyksen esittää herra de Klerkille. Millä tapaa kaupungit voitaisiin ikään kuin yhdistää maaseutualueisiin? Millaista tulevaa vuoropuhelua voisi näiden kaupunki- ja maaseutualueiden välillä olla? Totta kai näillä kaikilla on omat ominaispiirteensä, mutta niitä ei saa, tai ne eivät saa olla liian kaukana toisistaan. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia sitten Andrei Inovakov. Thank you very much, I would like to... Kiitoksia. Haluaisin onnitella kaupunginjohtaja tästä alustuksesta. On hienoa, että meillä on tämän, tämän tyyppisiä aloitteita. Ja varsinkin kun ajatellaan, että teidän ikäisenne ihminen on kaupunginjohtajana, tämä tuo uutta puhtia politiikkaan ja uusia näkemyksiä. Ja kun näin käy aluetasolla, niin olen yhä toiveikkaampi tulevaisuuden suhteen. Te olette nyt valiokunnassa, joka on alueiden paras ystävä. Ja me taistelemme alueiden rahoituksen puolesta, suojelemme kohesiopolitiikkaa ja tietysti tämänhetkisiä rahoitusvälineitä ja rahastoja, joita käytetään synergiassa kohesiorahaston kanssa. Tällä hetkellä me olemme muokkaamassa uutta kohesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen. Ja haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne Millaisena te näette kohesiopolitiikan vuoden kuluttua? Koskeeko se vain uusia jäsenvaltiota tai köyhiä alueita, vai pitäisikö siirtyä seuraavan vaiheeseen ja kehittää politiikkaa, joka hyödyttäisi kaikkia alueita, myöskin kehittyneempiä? Kiitos. Merci beaucoup, Andrei. Kiitoksia sitten Renew-ryhmästä Noktek. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon herra pormestari tästä esityksestänne. On hienoa nähdä ja kuulla, että on järjestö, joka pitää huolen siitä, että eurooppalaiset kaupungit ja kaupunkialueet äh, ovat osa tällaista äh, rakennetta, jotta niistä tulee myöskin sosiaalisella tasolla hyviä. Haluaisin esittää kysymyksen teille, joka liittyy näihin suurempiin kaupunkeihin Keski-Euroopassa, ehkä myöskin muualla Euroopassa, mutta en tästä ole kuitenkaan täysin varma. Nämä suuret kaupungit, niillä on ongelmia asuntojen saatavuuden kannalta joko vuokra- tai omistusasuntojen osalta. Ja tämä nyt sitten johtaa siihen, että melkeinpä kaikki, mutta varsinkin nuoret perheet, kun he saavat työtä kaupungista, he eivät kuitenkaan, heillä ei ole mahdollisuuksia asua kaupungeissa, he asuvat jossakin kaupunkien ulkopuolella, reuna-alueilla, eikä aina ole julkista liikennettä käytössä, heidän täytyy käyttää autoja ja tämä sitten liittyy myöskin pysäköintipaikkojen saatavuuteen ja vaikuttaa myöskin sitten ilmastoon ja ympäristöön. Haluaisin nyt kuulla, että oletteko keskustelleet tästä, puhuneet tästä, miten voitaisiin keskittyä siihen, että voitaisiin tarjota kaupungeissa ihmisille asumismahdollisuuksia tai että voitaisiin julkista liikennettä parantaa maaseutualueita kaupunkeihin päin jotta ihmiset voisivat käyttää näitä eivätkä äh, autoja. Kiitoksia paljon. Merci beaucoup, André, euh, Pour le... Kiitoksia. Sitten ID-ryhmästä Francesca Donato. Grazie, chair. Parle... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minustakin oli tärkeää kuulla tämä selkeä puheenvuoro Hentin kaupunginjohtajalta. Uskon, että Eurocities on merkittävä ja tehokas väline. Ja harmittelen vain sitä, että kaikki Italian tärkeimmät kaupungit eivät ole mukana tässä järjestössä. Eli koitan nyt toimia sen hyväksi, että monet italialaiset kaupungit liittyisivät tähän järjestöön erityisesti omalta alueeltani, eli Sisiliasta. Ja kiitoksia tästä tehdystä työstä ja lykkyä tykö jatkotyöhön. Merci beaucoup, Isabel. Kiitoksia sitten Isabel Beljubea, valiokunnan varapuheenjohtaja. Kiitoksia, puhun Espanjaa. Muchas gracias, señor. Kiitoksia Clare, tästä alustuksesta ja onnittelut. Hent on espanjalaisille tärkeä kaupunki ja Karle V syntyi siellä. Hän on historiallisesti erittäin tärkeä henkilö meille. No sitten pari kommenttia. Ja korostaisin aihetta, joka on erityisen tärkeä. Eli miten kaupungeista voidaan tehdä houkuttelevia yrityksille. Miten saadaan lahjakkuuksia kaupunkeihin ja miten voidaan luoda mahdollisuuksia kaupunkeihin, jotta pystyy perustamaan yrityksiä ja kehittämään niitä. Tai sitten suuryritykset voivat päättää asettua eri kaupunkeihin. Eli miten tätä työtä voitaisiin tehdä? Kun katsotaan näitä eri hankkeita, joita Eurocitiesillä on, teillähän on upeat nettisivut, sieltä on helppo löytää kaikki tiedot. Siellä on foorumeita ja työryhmiä ja eri hankkeita. Siellä on paljon hankkeita, jotka liittyvät pk-yritysten tukemiseen tai yrittäjyyteen näissä eri työryhmissä, mutta en löytänyt konkreettisia hankkeita. Niitäkin kyllä on, mutta en löytänyt niitä. Eli haluaisin keskittyä nyt kasvuun, kehitykseen kaupungeissa. Kaupunki pitää olla hyvä elinympäristö kaikille niissä pitää olla mahdollisuuksia, kun ajatellaan yritysten luomista ja taloudellista toimintaa. Eli haluaisin korostaa tätä merkitystä näissä kysymyksissä. Ja sitten kun ajatellaan näitä hankkeita, niin millainen budjetti Eurocitisillä on ja millä tavalla se rahoitetaan? Kiitos. Merci beaucoup, Pascal. Kiitoksia sitten Pascal Arimo, joka on Interreg-esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse olen Itä-Belgiasta, siellä olen siis raja-alueelta. Olen siis kolmen maan rajalta, eli olen vakaamuksellinen eurooppalainen. Ja itse olin aikaisemmin avustajana parlamentissa, eli uskon, että Minun täytyy henkilökohtaisesti vielä sanoa, että te olette yksi Euroopan kauneimpien kaupunkien kaupunginjohtaja. Ja jos joku ei ole vielä käynyt Hentissä, niin se pitäisi kyllä tehdä sitten mahdollisimman nopeasti. Puheessanne sanoitte, että kaupungit ovat tärkeä kumppani. Ja olen täysin samaa mieltä. Mutta se, mitä von der Leyen esittelee ensi viikolle, tämä uusi vihertämissopimus, niin oikeastaan, tai ennen kaikkea, se pitää toteuttaa kaupungeissa, koska valtaosa väestöstä asuu kaupungeissa, eli siellä on myöskin suurempia ongelmia, kun ajatellaan yhteiseloa tai liikennettä tai energiaa. Eli jos mietimme näitä järkeviä ratkaisuja, niin ne täytyy löytää kaupungeista. Ja sitten peräänkuulutitte vahvaa aluepolitiikkaa ja puheenjohtajakin sanoi, että itse olen Interreg-esittelijä. Ja edelleenkin täytyy todeta, että neuvosto, valtioiden hallitusten päämiehet ovat tehneet uuden ehdotuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja tämä pieni Interreg-hanke, siltä leikataan 30 prosenttia rahoituksesta. Ne, jotka toteuttavat näitä ohjelmia, ne ovat ne, jotka vievät Eurooppaa eteenpäin. Ja he ovat sanoneet, että jos näin tehdään, niin silloin tämä hanke kyllä ajetaan seinään. Eli ensimmäinen kysymys. Millä tavalla Eurocities voi vaikuttaa siihen, että neuvosto saadaan vakuuttuneeksi siitä, että näitä budjettileikkauksia ei pitäisi toteuttaa? Eli mikä on teidän roolinne? Me voimme auttaa teitä vakuuttamaan heidät. Ja sitten Huomenna tulee joulupukki. Se on lapsille hieno uutinen, mutta haluaisin teille antaa mahdollisuuden itse esittää toiveen joulupukille. Eli mikä olisi teidän toiveenne joulupukille ja meille, jos me voisimme toimia joulupukkina? Eli mitä ensimmäinen tammikuuta 2020 tapahtuisi eurooppalaisessa lainsäädännössä, kun ajatellaan näitä aluerahastoja. Eli mitä siellä pitäisi muuttaa, jotta teidän kaupunkinne ja muut kaupungit pärjäisivät paremmin? Eli mikä olisi ensimmäinen toimi, joka pitäisi tehdä, jotta teidän elämänne olisi helpompaa kaupunginjohtajana? Kiitos. Pascal, euh, Julie. Kiitoksia sitten Julie Ward. Uh, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Minäkin olen matkustanut Brysselistä Genttiin. Minulla oli mahdollisuus nähdä paljon. Ei ollut mahdollista nähdä niin paljon Belgiaa. Minut on valittu tänne 2014, mutta tiedän, että jotkin professoroista ja opiskelijoista yliopistossa siellä, jotka siellä opiskelevat teatteria, niin olen oppinut tuntemaan heitä ja haluan tässä puhua kulttuurin tärkeydestä kaupungeissa ja siitä, mikä teidän näkemyksenne on sen tärkeydestä ja siitä, että se myöskin parantaa talouden tilannetta ja miten voimme tässä parantaa esimerkiksi taiteilijoiden tilannetta, kun he tulevat sinne, koska usein heidät sysätään syrjään näiltä alueilta. Ne ovat tehneet niistä mielenkiintoisia eläviä, mutta heillä ei ole enää varaa asua siellä. Minä tulen, tai taustani on juuri kulttuuripuolella, ja meidän täytyy todellakin huolehtia taiteilijoista ja taiteilijayhteisöistämme, ei ainoastaan siksi, että he antavat meille mahdollisuuden tai kaupungille mahdollisuuden kasvaa ja uudistua talouskriisin aikana. Kulttuuriteollisuus oli kaikkein pysyvin ja ne kasvavat ja myöskin ne tuovat ison lisän BKT. Mutta haluaisin puhua tästä myöskin kulttuuria luovan alan osalta siinä mielessä, että miten ne, eh, ne voivat vaikuttaa myöskin näihin jännitteisiin, joita yhteiskunnassamme on. Meillä on todella suuria kysymyksiä tässä, eh, kun ajatellaan eh, pelkoa vierasta kohtaan, pakolaiset ja maahanmuuttajat tapaavat tulla kaupunkeihin. Ja minun kaupungissani Manchesterissa on kehitetty todella loistavaa loistavia mahdollisuuksia, kulttuurimahdollisuuksia näille ihmisille. Meillä on erittäin mukaan ottava kulttuuri Manchesterissa, mutta kulttuuri on myöskin se paikka, missä tämän kaltaista vuoropuhelua voidaan käyttää. Tästä syystä oli hienoa kuulla, että parlamentissa me onnistuimme siinä, että komissio sai Maria Gablerin taholta taas kulttuuriin vietyä takaisin portfolioon, mutta kun nyt puhutaan Eurocities-kontekstista, tiedän, että kulttuuri on ollut osa sitä, kuinka paljon te nyt viette tätä eteenpäin ja miten tämä sitten voi vaikuttaa myönteisesti tähän Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan? Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Kuten näitte, niin vuoroon, puheenvuoronne herätti monia kysymyksiä ja kommentteja. Ja nyt sitten olemme valmiita kuuntelemaan vastauksianne. Itse en ollut Euroopan parlamentissa samaan aikaan kuin sinä, mutta teidän isoisänne oli hieno Euroopan edustaja. Hän toimi erityisesti teollisuusvaliokunnassa. Hän oli suuri eurooppalainen ja toimintanne on osoittanut, että tekin olette suuri eurooppalainen. Ja me kaikki olemme sitä jollain tavalla, kun ajattelemme arvojamme tässä aluekehitysvaliokunnassa. Ja täällä on erilaisia poliittisia kantoja tässä valiokunnassa, mutta meillä on yhteisiä tavoitteita ja se on meidän vahvuutemme. Eli nyt saatte sitten vastauspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Okay, thank you uh, very well, uh, Mr. Chairman. Selvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä ja todellakin äh, tunsin sen, että todellakin haluatte olla kumppanimme ja haluatte todellakin ottaa alueet ja kaupungit äh, agendallenne EUn toimielimissä. Ja todellakin kiitän teitä teidän tuestanne. Nyt tässä sanon muutaman sanasen ja jätän myöskin puheenvuoron sitten Annalisa Bonille, pääjohtajalle, mutta ensin muutama sana siitä, mihin tässä päädyin meille Manchesterin. On hienoa, että Gavin de Bren, Manchester Cityn pelaaja, hän on genttiläinen, hän on paras. Hän on siis Manchester Cityssä. Pelassa. Eh, hänen vanhempansa asuvat viiden kilometrin päässä minusta. Eli, ja hän siis lähti Gentistä ja pelaa nyt sitten Manchesterissa. Tämä tästä. Mutta haluaisin korostaa vetoomustanne nimenomaan taiteilijoiden ja kulttuuriasioiden suuntaan. Gentissä me olemme tässä laatineet budjettia seuraavaksi viideksi vuodeksi ja me kaksikertaistimme kulttuuriinfrastruktuuribudjetin, koska on syvä vakaumuksemme, että kulttuurin uudistuminen toimii pohjana myöskin vahvan talouden ja tämä on siis hyvin tärkeää, tämä vauraus taloudellisellakin puolella kaupungeissa. Se siis vaikuttaa siihen, eikä nyt tässä kyse ole siitä, että aina valittaisiin kulttuuri tai yritykset, vaan pitää olla tällainen suurempi visio. Kaikki tämä toimii yhdessä. Ja sitten kysymys, joka liittyy asumiseen, asuntotilanteeseen. Me pyrimme menemään siihen suuntaan, että olisi näitä asuntoja. Me tapasimme Prahan ja myöskin Firenzen Darion, hän on kollegani, hän on 42, Prahan pormestari on 38, minä olen 37 ja Varsovan pormestari on 42, sielläkin on kolme miljoonaa asukasta, joten tässä nyt uusi sukupolvi toimii paikallisella tasolla, ei ainoastaan paikallisella tasolla, mutta on hyvä nähdä tämä kehitys. Haluaisin tässä mainita espanjalaiselle rouvalle houkuttelevuus yritysten kannalta, jos haluavat esimerkiksi investoida minun kaupunkiini, niin ensimmäinen kysymys kuuluu äh, tämä ruuhka, ruuhkakysymykset ja joukkoliikenne. Jos aina ollaan vain ruuhkissa, niin eipä se paljon taloutta auta. Että nämä menevät käsi kädessä. Kyse ei ole ainoastaan suurista ideologisista keskusteluista äh, siitä, että sosialistit ja vihreät sanovat, että ei autoja, yrityksiä. No ei, minä olen liberaalia. Minä olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme joukkoliikennettä, emmekä ruuhkia, koska muuten yritykset eivät investoi kaupunkiimme. Ja meidän kaupungissamme kymmenen vuotta sitten meille tuli 30 000 uutta työpaikkaa. Me todellakin pyrimme vaikuttamaan liikkuvuuteen, huokeaan asumiseen ja siihen, että pyrimme rohkaisemaan yrityksiä ja Tämä on paikallishallinnon vahvuus, että suuret ideologiset keskustelut, joita joskus käydään kansallisella tasolla, siellä puhutaan paljon, mutta siellä ei tehdä päätöksiä, niin paikallistasolla me teemme näitä päätöksiä. Me teemme ne yhdessä kaikkien poliittisten puolueiden kanssa että pääsemme pidemmälle ja saamme täydentävää, tä, nämä asiat täydentämään toisiaan, asumisen, talouden ja niin poispäin. Ei voi olla niin, että on suuri, vauras, taloudellisesti vauras kaupunki, jos ihmisillä ei ole varaa asua siellä. Meillä on suuria satamia, tällaisia yhteenliittymiä, esimerkiksi Kööpenhamina ja Malmö. Meilläkin on tällainen – Gentin ja Zeelandin välillä. Zeeland on Alankomaissa. Eli meilläkin on tällainen yhteenliittymää ja tarvitaan asuntoja ihmisille ja myöskin koulutusmahdollisuuksia lapsille. Joten paikallistasolla ilman, että on liikaa tällaisia suuria ideologisia visioita, me hoidamme asiat pragmaattisesti, käytännönläheisesti ja yhdessä. Tämä on mielestäni tapa hoitaa asioita, mutta aina Lisa tulee kertomaan meille, että haluamme myöskin korostaa tätä houkuttelevuutta yrityksille, koska sekin on tärkeää. No sitten toiveet. Meidän täytyy päästä istumaan pöydän ääreen. Me haluamme olla mukana siellä, missä eurooppalaisia päätöksiä tehdään. Ja Tunnen Charles Michelin erittäin hyvin. Hän oli aikaisempi pääministerini, pääministerimme. Meillä on vastuu kaupungin kaupunkien johtajina olla pyrkiä sanomaan tämänkaltaisille johtajille ja instituutioille, että antakaa kaupunkien puhua pyritään saavuttamaan nämä kunnianhimoiset tavoitteet yhdessä. Teillä on toiveita parlamenttina, neuvostona, komissiona, mutta ette saavuta näitä tavoitteita ilman kaupunkeja, jotka voivat olla mukana siellä pöydän ääressä puhumassa. Tämä on konkreettinen ehdotus, joka meillä on. Ei mikään uusi foorumi, järjestö tai konferenssi, vaan että kaupungit ovat mukana keskustelemassa ja puhumaan näistä vakaumuksistaan parlamentin, neuvoston ja komission kanssa. Tämä on se suuri kysymys ja toive, se, että meillä on paikka siellä pöydän ääressä. Tämä on se tapa, miten kansalaiset voivat nähdä, tai että he heilläkin on mahdollisuus sanoa sanottavansa Euroopan politiikassa. No sitten kysymys liittyen kohesiopolitiikkaan ainoastaan köyhille alueille vai kaikille alueille. No meidän näkökulmastamme kaikkien alueiden pitäisi olla mukana tässä kohesiopolitiikassa. Ehkäpä Anna-Liisa voi täydentää hiukan. Yeah, thank you very much again. Kiitoksia paljon. Edelleenkin eh, me haluamme aktiivista osallistumista ja sitä on tapahtunut jo jonkin aikaan. Paljon kysymyksiä on tullut ja, ja tällaista vuorovaikutusta on ollut täälläkin paljon. Siitä kiitokset. Ja nyt kun tarkastellaan näitä eri kysymyksiä, mitä juuri äsken sanoit, kohesiopolitiikasta, totta kai me haluamme kohesiopolitiikan olevan avoin kaikille alueille, koska me näemme, että monet haasteista – erityisesti meidän kannalta, kannalta katsottuna, että Eurooppa, jotka kohtavat Eurooppaa ja, ja kaikkea, niitä näkyy kaikkialla. Ilmastoasiat ovat kaikkialla näkyvissä. Köyhyyttä löytyy kaikkialla, erityisesti isoissa kaupungeissa. Sitä on kaikkialla. Asuntokysymykset ovat kaikkialla esillä ja innovaation ja innovatiivisuus, sitä näkyy kaikkialla. Tämä on hyvin tärkeää, että ei lähdetä erottamaan itään, itään ja uusi, uusiin maihin ja niin poispäin. On tärkeää, että kohesiopolitiikka pysyy se on kuitenkin ainoa poliitt- poliittinen liima, joka pitää Eurooppaa yhdessä. Se pitää pitää ennallaan ja sillä pitää olla vahva budjetti ja vahva näkemys, jotta Euroopassa saadaan vahvempi. Sen täytyy olla avoin kaikille. Se oli yksi kysymys. Sitten tämä mainitsemanne kysymys, Ricardo, hän on yksi parhaita pormestareitamme. Portugalissa siis. Tämä ajatus siitä, että, että työskennellään yhdessä, ei luoda mitään tällaisia kaupunkia ja maaseudun välistä yhteen törmäystä. On tärkeää puhua, tärkeämpää puhua yhteyksistä kuin eri, e, eristäytymisestä. Meidän työssämme, siinä mitä me teemme, me todellakin yritämme painottaa tällaisten suurkaupunkien merkitystä, koska tämä on kylät ja kaupungit ja yhteistyö kaikkien kuntien kesken kun siinä puhutaan kuitenkin laajasta alueesta, joka ei pelkästään kaupunkimainen. Tämä on todellakin tapa yhdistää meitä, myös maaseutualueita meihin. Kun ajatellaan, puhutaan palveluista ja toiminnallisuudesta, jota, jota alue tarvitsee päästäkseen eteenpäin – ja liikenne ja joukkoliikenne ja työpaikkojen luominen ja työmarkkinat ovat tärkeitä asioita. Tämä on todellakin sellainen asia, että me haluamme käyttää luodaksemme näitä tällaisia yhteyksiä, eikä keskinäistä kamppailua. Erityisesti monivuotinen rahoituskehys on aika hassua lähteä erottamaan maaseutualueita ja muita sitten toisistaan. Meidän täytyy löytää tapoja liittää näitä enemmän yhteen. Ja meidän, me olemme avoimia tässä suhteessa, että millä tavalla kaupungit voisivat työskennellä yhdessä myös maaseutualueiden kanssa. Ja siihen pitää löytää uusia tapoja. tapoja. Tämä oli yksi asia. Sitten siis se kiin, kaupunkien kiinnostavuus, sehän näkyy kaikkialla. Se on hyvin integroitu asia. Tämä liittyy siihen, miten, miten tilaa käytetään, miten suunnitellaan, miten, minkälainen brändi näillä alueilla ja kaupungeilla on, miten yrittäjyys siellä toimii. Meillä on erilaisia työryhmiä, jotka käsittelevät näitä asioita. Totta kai meidän organisaatiomme, joka muuten, jolla on noin neljän miljoonan euron budjetti ja rahoitus tulee jäsenmaksuista ja meillä on myös projekteja, joissa on yhteisrahoitus, että EU e myös on mukana rahoittamassa tätä. Meidän verkostomme on järjestänyt kuntien tasolla. Ihmiset, jotka tulevat kaupunginhallinnoista, jotka ovat ikään kuin järjestäytyneet sektoreihin – ja kaikki, kaikki ovat järjestäytyneet omiin ryhmiinsä kulttuuri, kehitys digitalisaatio, ympäristö, liikenne ja niin poispäin ovat omissa sektoreissaan. Mutta kun puhumme meidän strategisesta kehyksestämme, meidän täytyy todellakin työskennellä yhdessä yli sektorirajojen integroidusti – koska todellisuus ulkona on paljon monimutkaisempi kuin vain ympäristö tai liikenne ja, niin, ja asunto ja niin poispäin. Tämän tyyppinen työskentelytapa on se meidän tapamme ja se myös vaikuttaa siihen, miten me, miten me, me lisäämme kaupunkien kiinnostavuutta, mutta me voimme olla monenkeskisessä yhteistyössä. Me voimme olla yhteistyössä näissäkin asioissa. Ja sitten kulttuurista sinä vastasikin tästä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Tämä Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, totta kai me uskomme, että me voimme todellakin auttaa teitä tässä. Varapuheenjohtaja Timmermans, hänen täytyy työskennellä kaupunkien kanssa, koska kunnianhimoa on. Ja kun päivän päätteeksi peli muuttuu kuitenkin kaupunkilaisten ihmisten toimesta. He ovat, he ovat kuitenkin se paras tekijä siinä, millä tavalla me voimme muuttaa elämisen tapaamme ja kulutustamme. Kaupunginhallinto voi pystyy luomaan edellytykset tällä, mutta kansalaisten, kaupunkilaisten täytyy käyttää joukkoliikennettä, kuluttaa vähän, vähän ja niin poispäin. Tässä se kaupungit voivat olla, voivat olla todella suureksi avuksi tämän, siinä, että päästään tämän korkean vuoren yli. Ja, ja komissio ja parlamentti tietenkin voi luottaa meihin, jotta saataisiin ratkaisu, jotta tiedettäisiin, millä tavalla me, millä tavalla me voimme myös muuntaa nykyaikaista näitä rakennuksia, joka on kuitenkin hyvin tärkeä asia hiilidioksidipäästöjen silmällä pitää, minkä tyyppisiä järjestelmiä voidaan ajatella tässä tämän vihreän kehityksen ohjelmassa. Kanava on auki. Ja sitten paikka Euroopan politiikan tekijöiden pöydässä, jos me voimme olla siinä mukana suunnittelemassa ja panemassa täytäntöön politiikkaa, niin siinä olisi, se olisi järkevää, kun ajatellaan tuloksia – koska silloin se tapahtuu helpommin. Se liittyy, se on myös helpommin täytäntöönpantavista paikan päällä. Se on sellainen win-win tilanne, mutta EUn ää, ei ole rakenteella sellainen, että, että se voisi olla suoraan osa tätä keskustelua muodollisesti, mutta tietenkin alueiden komiteassa tätä voidaan käsitellä, mutta me voimme, niin kuin olemme sanoneet monta kertaa, me olemme valmiita työskentelemään tämän valiokunnan kanssa, mutta myös muiden valiokuntien kanssa antaa teille ideoita ja tukea ja pitäkää meitä strategisena kumppanina teidän työtännekin silmällä pitäen. Italian, italialaiset kaupungit toivottavasti. Minä pistin sen ylös, että autatte meitä. Edustaja Donato, olisin todella iloinen, valmis kuuntelemaan enemmänkin Eiköhän tässä sitten kaikki ollutkin, kyllä. Merci beaucoup, Annalisa. Kiitoksia, Annalisa. Itse en ole koskaan käynyt Hentissä. Niin, se on kyllä puute. Ja ymmärrän sen. Tämä johtuu historiallisesta syystä ja karle V hän syntyi siellä. Mutta haluan käydä siellä, koska näen, että kaupungin johtaja on hyvin sitoutunut ja hänellä on näkemystä. Ja me muut, jotka olemme jo poliittisen uramme loppuvaiheessa, niin kun kuulemme nuoria kaupunginjohtajia kuten teitä, niin pystymme luottamaan tulevaisuuteen. Eli lopuksi haluaisin todeta, että tällä hetkellä me tarvitsemme teitä. käymme neuvotteluita toimielinten välillä ja yritämme pelastaa kunnianhimoisen aluepolitiikan ja myöskin eurooppalaisen budjetin, joka olisi kunnianhimoinen. Mutta meidän täytyy saada tukea. Meidän täytyy saada tukea tahoilta, jotka ovat alueiden edustajia ja jotka toteavat, kuinka tärkeää on investoida alueisiin. Meillä on uusia haasteita, ilmastonmuutos, maahanmuuttajien kotouttaminen, liikenne ja niin edelleen. Eli näitä ongelmia voidaan ratkaista, mutta ainoastaan jos on riittävästi resursseja. Tässä keskustelussahan totesin, että on tärkeää, että kaupunginjohtajat järjestäytyvät, tuovat äänensä kuuluviin. Ja komissio, neuvosto ja parlamentti voivat sitten todeta, että tästä ja tästä syystä haluamme tehdä ehdotuksia budjettiin aluekehityksen alalta. Ja jos mukana on keskisuurten ja suurten kaupunkien kaupunginjohtajia EUsta, Hent, Lissabon, Pariisi ja muut, niin se olisi poliittisesti merkittävää – Tällä tavalla voisimme auttaa tässä hankalassa työssä, joka on meille joka päivästä työtä. Eli olemme käytettävissänne, jos haluatte järjestää jotain tällaista. Meillä on hyvin vähän aikaa. Ja meidän täytyy tukea näitä poliittisia tavoitteita ja meidän täytyy olla hyvin läsnä näissä kysymyksissä. Olen iloinen ja varmaan kollegat ovat samaa mieltä. Eli olen erittäin iloinen tästä keskustelusta, jota olemme käyneet. Tehän muistutitte, että tämä nyt ei ole ensimmäinen, vaan me halusimme nyt käynnistää tämän keskustelun tällä tavalla tässä valiokunnassa. Kiitos. Nous continuons. Nous continuons notre... Sitten jatkamme esityslistalla. Eli tärkeä aihe. Eli keskustelu esittelijä Schweichin kanssa – Kuten tiedätte, hän on laatinut lausunnon alueiden komiteassa. Toivottavasti olette käyneet sen läpi ja aiheenahan on Euroopan hiilialueiden sosioekonominen rakennemuutos. Tämä on erittäin merkittävä ja ajankohtainen kysymys ja tänään hän käynnistyy Madridin ilmastohuippukokous. Eli meillä on nyt näitä haasteita – ja meidän täytyy sitten ottaa vastaan asetusehdotus, joka liittyy siirtymärahastoon. Ja mehän olemme tässä asiassa toinen lainsäätäjä. Ja me tarvitsemme nyt hiukan lisäselvityksiä ja uskon, että alueiden komitean panos on mielenkiintoinen ja sen avulla pystymme tekemään parhaat valinnat ja parhaat päätökset. Ja te saatte noin vartin puheenvuoron ja sen jälkeen käynnistämme keskustelun kollegoidemme kanssa ja kiitoksia siitä, että olette nyt tänään aamulla paikalla. Dear President Omarji, uh... Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät valiokunnan regi ja valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen todellakin iloinen, että saan puhua tässä – valiokunnassa, koska se osoittaa sen vahvan ja hyvän suhteen regivaliokunnan ja alueiden komitean välillä. Meidän puheenjohtajamme Lambert on pystynyt keskustelemaan teidän kanssa työstämme AKssa – ja me, meillä on paljon ollut yhteistyötä myös aluepolitiikassa ja äh, budjetin, budjettiin liittyvissä asioissa. Ja, ja mukavaa että puheenjohtajan äh, osallistui myös tähän kokouksiin, jonka, äh, jonka alueiden komitea järjesti tässä syksyllä. Ja tämä läheinen yhteistyö on tarpeen, jos me haluamme kulkea oikeaan suuntaan, koska meillä on valtavia haasteita, jotka liittyvät tarpeeseen taistella ilmastonmuutosta vastaan yhtäältä ja taas toisaalta, että tämä muutos saadaan sosiaalisesti hyväksyttäväksi. Ja tämä on varmastikin myös minun lausuntoni ytimessä alueiden komiteassa. Minun täytyy nyt selvittää, että tämä liittyy myös minun taustaani. Olen, olen äh, äh, äh, Nordrhein Westfalenin hallinnossa osavaltiosihteeri, ja tämä on kuitenkin yksi suurimpia osavaltiota, 18 miljoonaa asukasta, ja samaan aikaan ja se on myös Saksan teollistumisen keskiö ja sydän on ollut Saksan teollisuuden sydin jo oikeastaan 1800-luvun alkaen. Ja tämä perustuu pitkälti hiileen ja teräkseen. Se oli oikeastaan vain perustava elementti Saksan teollistumiselle viime vuosisadalla, mutta samaan aikaan sama teräs, joka loi kukoistusta, sitä käytettiin myös aseisiin ja tykistyyn näissä kammottavissa sodissa. Ja minusta tämä, tämä kahdet kasvot hiilen ja teräksen osalta yhtäältä kukoistusta ja sitten kurjuutta toisaalta jotka toi, oli sitten Euroopan unionin perustamisen ydin, hiili ja teräs, joka, josta todellakin tämä kaikki lähti liikkeelle. Me poistuimme hiilen kaivannasta jokin aika sitten. Siinä loppui 200 vuoden teollisuuden historia Oli aikoja, jolloin alueellamme oli, oli, oli 500 000 ihmistä oli, oli, kaivoi hiiltä. Ja nyt olemme kääntäneet suuntaa. Se oli tuskallinen prosessi, niin kuin voitte kuvitella, mutta tämä prosessi, sitä käynnisti oikeastaan tämän, tämän kilpailukyvyn puute. Ei ollut, ei ollut, se ei ollut enää kilpailukykyinen, josta että äh, lähdetään 200 metrin syvyyteen kaivamaan hiiltä, kun, ja samaan aikaan sitä saatettiin tuoda, hiiltä saatettiin tuoda halvemmalla Australiasta ja muualtakin. Mutta me saimme kaksi opetusta tästä. Yksi opetus oli se, että jos olet, jos olet siirtymässä tällaiseen merkittävään muutokseen, sinun sinä olet jotain velkaa ihmisille, työläisille, jotka olivat töissä tällä sektorilla. Ihmiset, jotka riskeeraavat terveytensä, joska henkensäkin joskus toimittaakseen energiaa, jota tarvittiin teollisuudessa maan päällä. Me, me investoimme paljon rahaa tehdäksemme tämän muutoksen sosiaalisesti hyväksyttäväksi. Meillä ei koskaan ollut tällaisia imagoja, joita saatatte ehkä muistaakin, että että, että poliisit kohtelivat kaltoin protestoivia hiilityöllisiä, mutta niin kuin sanoin, se oli hyvin kallis prosessi. Mutta me teimme myös virheitä tässä, tässä prosessissa. Me emme investoineet riittävästi tulevaisuuteen, uuteen, ö, u, u, uusiin näköaloihin työllisyyden kannalta. Ja tämä on yksi se avainopetus, jonka me haluaisi siirtää tähän prosessiin, jossa tapahtuu tämä muutos, joka on nyt meneillään. Mutta tällä kertaa tämä on toisenlainen lähtökohta. Ei ole kysymys kilpailukyvyn puutteesta, joka ajaa tätä muutosta. Tällä kertaa tämä on poliittinen päätös, poliittinen päätös, jossa taistellaan ilmastonmuutosta, ilmastonmuutosta vastaan ja se on pohja tälle muutosprosessille. Ja luulen, että, että päätös oli oikea. Meidän täytyy, meidän täytyy tehdä tämä päätös ja meidän täytyy poistua hiilestä mahdollisimman nopeasti, koska hiili ja hiili, e, hiileen perustuva energia on todellakin tämän ongelman ytimessä, joka edessämme tänä päivänä. Tämä muutosprosessi on, poli, on poliittisesti tarpeen, tämän haluan tehdä selväksi. Samaan aikaan Tämä on poliittinen päätös, jolla on valtavat vaikutukset ihmisiin tuolla alue, niillä alueilla, jotka edelleenkin tuottavat ja polttavat hiiltä. Ja teidän täytyy nähdä, että, äh, että tähän liittyy, äh, kun kaivetaan ja poltetaan, äh, hi, hi, ja poltetaan hiiltä, niin nämä ovat joskus ne, ne, ne ainoat parha, hyvin palkatut työt alueille. Tämä tämä vaikuttaa tietenkin kilpailukykykin näillä aloilla. Ja siitä syystä meidän tarvitsemme poliittisen ratkaisun auttaaksemme ihmisiä, jotka ovat edelleenkin hiiliteollisuuden palveluksessa, jotta voitaisiin selviytyä näistä muutoksen haaste- haasteista. Ja meidän täytyy tarjota uusia äh, näkymiä heille. Ja tämä oli myös lausuntoni ytimessä alueiden komiteassa. Ja ensimmäinen kysymys olikin onko meillä työkaluja, riittävätkö meidän työkalumme auttaaksemme näitä, tätä, auttaaksemme tällaisessa valtavassa muutosprosessissa. Keskustelu oli tietenkin myös, liittyy myös tähän oikeudenmukaisen, raho, oikeudenmukaisen siirtymärahastoon. Ja tämähän, on, tämähän liittyy myös Euroopan parlamentin ehdotuksiin. Me tarvitsemme tällaista lisä välinettä auttaaksemme tämän, tämän muutoksen toteutumista. Olen hyvin iloinen siitä, että, että aivan äsken, mitä komission puheenjohtaja äskettäin sanoi tältä osin, haluaisin todellakin painottaa kolmea ydinasiaa. Ensimmäinen ydinasia on, tai avainasia on, on se, että tarvitaan lisää rahaa jos se otetaan kohesiopolitiikan, kohesiorahastosta, niin silloin me päädymme aika kummalliseen ti- tilanteeseen. Otetaan rahaa köyhiltä alueilta, auttaaksemme alueita, jotka saattavat olla köyhiä myöhemmin. En usko, että tämä on oikea tapa eteenpäin. Sitä, meillä tarvitsemme lisää rahaa. Ei, ei ole sitä, että ajetaan alueet toisiaan vastaan. Se ei toimi. Eli meillä täytyy olla lisärahaa. Toinen avainasia tämä rahoitusväline, tämä rahasto, se täytyy, sen täytyy liittyä kohesiopolitiikkaan. Tiedän, että ensimmäisessä Euroopan parlamentin ehdotuksessa oli edelleenkin ajatus keskitetystä brysseliläistä rahastosta. Se ei ole sellainen sopiva ja, ja haluan painottaa tätä tässä valiokunnassa, koska me tarvitsemme alueille räätälöityjä asioita. On, olosuhteet vaihtelevat ja tilanteet vaihtelevat ja alue, alue, alueilla ja meidän täytyy ottaa se huomioon. Ja me, siksi me tarvitsemme räätälöityjä ö, projekteja, jossa on tällaista alueellista tietämystä ja ne kohesiopolitiikan välineet ja työperiaatteet ja jaettu vastuu, sehän on kohesiopolitiikan ytimessä. Sitä tarvitaan. Minä todellakin kannatan tällaista vahvasti liitettyä kohesiopolitiikkaa, enkä kannata keskitysti hallinnoitua rahastoa täällä. Kolmanneksi on valtionapupolitiikka. Tässä me todellakin, meidän täytyy todellakin ajatella uudestaan näitä välineitä. Viitekoht, vi, siis kun puhutaan valtion avusta, totta kai tämä liittyy nykyiseen tilanteeseen, nykyiseen taloustilanteeseen mutta täällä me puhumme nyt eräästä näköalasta, tulevasta politiikasta. Me haluamme välttää sen, että alueet, jotka, joihin tämä muutos vaikuttaa, että ne, tulisivat, että ne eivät saa köyhtyä myöhemmin. Siksi meidän täytyy toimia nyt, jotta voidaan estää näiden, tämän tilanteen heikentyminen. Eikä tämä ole, tämä ole kuitenkaan ole valtionapopolitiikan logiikan mukaista meidän täytyy mahdollistaa se, että, että voimme auttaa investointeja nyt noille alueille, jotta voimme estää tilanteen huonontumisen. Ja siksi meidän täytyy ajatella tätä valtionapuasetelmaa uudelleen. Ja toivottavasti tämä prosessi nyt alkaa, koska nykysäännöt ovat voimassa, päättyvät ensi vuoden lopussa. Ja ja meidän täytyy nyt aloittaa keskustelun näiden sääntöjen muuttamisesta ja meidän täytyy olla keskeisessä asemassa tässä ja toivotan, että, toivon, että komissio hyväksyy sen faktan, että meidän, meidän täytyy muuttaa näitä sääntöjä nyt. ne signaalit, joita olen saanut komissiolta, komission suunnasta, olivat rohkaisevia. Minulla oli oikein hyvä keskustelu komissaari Kajun kanssa, joka on nyt valiokuntainen jäsen hän, hän on tietenkin muitakin äänenpainoja komp-pääosastossa. Ja tässä tarvitaan työtä. Olisin todella kiitollinen, jos te tukisitte tätä hanketta myös. En nyt halua mennä enemmän yksityiskohtiin, vaan yksi kysymys, joka on noussut esille, on se, että on tämä tämän rahaston, tämän JTF-rahaston soveltuvuus. Totta kai puhumme 41 hiilialueesta Euroopassa. Tässä ei ole mitään alueellista painotusta. Alueita, näitä alueita on Euroopan itä- ja eteläosassa ja keskiosassa. Ei se ole mikään pohjoinen etelä-itä-länsi-asetelma se on, sit niitä on todellakin ympäri Eurooppaa. Kysymys on siitä, että, että miten, mikä on tämä soveltamisala sen pitäisi olla aika äh, kapea mielestäni. Se on poliittinen päätös, joka vaikuttaa hiileen ja on, äh, onko se myös työpaikoista ja äh, tuotannosta, joka perustuu hiileen. Tämän pitäisi olla se viitekohta tälle rahastolle. Olen tietoinen, että se ei ole helppoa, mutta tällainen kapea sovellus on kohtuullista, koska on muunlaisia muutoksia, joita on edessämme joita varten on olemassa välineitä. Se on minun näkemykseni. Halusin vain tehdä tämän teillekin selväksi tässä keskustelussa ja olen kiitollinen samastani huomiosta ja olen valmis keskustelemaan näistä asioista kanssanne. Ja todellakin olen kiitollinen siitä, että, että sain esitellä tämän lausunnon täällä valiokunnassa. Kiitoksia. Merci beaucoup pour, pour... Kiitoksia tästä esityksestä. Siitä käy selvästi selväksi, kuinka kiireellinen poliittinen kysymys tämä on. Eli meidän täytyy löytää vastauksia näihin kysymyksiin, jotka otitte esille. Euroopan komission piti parlamentille esittää ehdotus joulukuussa, mutta sitä on nyt lykätty tammikuulle. Tällä hetkellä käydään neuvotteluita komissiossa nimenomaan liittyen näihin avainkysymyksiin, jotka te otitte esille. Täällä valiokunnassa on mielenkiintoista, että eri poliittisten ryhmien kannat tulevat esille. Me kaikki olemme samaa mieltä yhdestä asiasta eli tavoitteestamme. Eli kuten totesin alueiden komiteassa, kyse on vallankumouksesta. Tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista. Ja nyt kun ajatellaan tätä siirtymärahastoa, täytyy vain miettiä, että mitä varten se oikeastaan on perustettu. Nyt täytyy unohtaa se ajatus, joka monilla oli, eli että tähän rahastoon kuuluvat kaikki, siis tutkimus ja kaikki muu. Silloin tarvitaan jotain 200-300 miljardin rahasto. Eli tämä siirtymärahasto perustettiin, jotta voitaisiin lieventää taloudellisia vaikutuksia alueilla, joilla toteutetaan tätä siirtymää, eli hiilialueilla. Se oli alkuperäinen ajatus. Taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset ovat hyvin korkeita – mutta komission pitää tehdä tiettyjä päätöksiä ja meidän täytyy myöskin miettiä tiettyjä kysymyksiä. Ensinnäkin, eli pitääkö tätä rahastoa käyttää ainoastaan hiilialueella? Vai pitäisikö toimia laajemmin. Eli kohdistaa apu kaikkiin jäsenvaltioihin ja noudattamalla kriteereitä, jotka mahdollistavat sen, että toimitaan oikeudenmukaisella tavalla. Eli tämä nyt on ensimmäinen kysymys. jota valiokunnassa on käyty, mutta Tästä asiasta on erilaisia kantoja. On alueita, jotka eivät ole hiilialueita, mutta jotka ovat hyvin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Ja sitten on etäisiä alueita, jotka tarvitsevat apua tässä siirtymässä. Eli on useita koulukuntia. Ja sitten toinen kysymys. Kun ajatellaan kohesiopolitiikan sääntöjä, niin pitäisikö niitä soveltaa myöskin siirtymärahastoon? Henkilökohtaisesti, mutta tämä siis ei ole valiokunnan kanta, mutta henkilökohtainen kantani on sama kuin teillä. Eli mielestäni kohesiopolitiikan sääntöjä pitäisi soveltaa. Eli tässä oli useita kysymyksiä. Tietysti täytyy miettiä rahoitusta. Eli pitäisikö tämä rahoittaa kohesiovaroista vai onko kyse uusista varoista, omista varoista tai jostain muualta. Eli näihinkin kysymyksiin täytyy löytää vastauksia. Eli nyt sitten käynnistämme keskustelun ja sen jälkeen saatte vielä vastauspuheenvuoron. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä nyt olen tätä rahastoa käsitellyt paristakin syystä. Minä olen koordinaattorina ja minä tulen myöskin Saksista, hiilialueelta. Meillä on kaksi rusko hiilivoimalaa siellä ja myöskin eh, siellä olemme kokeneet kovia 89 prosenttia eh, hiilivoimaloista suljettiin hyvistä syistä eh, Saksan yhdistymisen jälkeen, mutta tiedän millaista se on, kun tuhannet ihmiset menettävät työpaikkansa ihan yhtäkkiä. Ja kiitän teitä, herra Spai, että teitte tämän suunnitelman, että on olemassa ää, poliittisen päätöksen ja kilpailukyvyn menettämisen yhteys. Tämä on todellakin tärkeä tässä keskustelussa. Ja tästä syystä minä olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tämä täytyy rajoittaa hiilialueisiin – ja toisestakin syystä tämä on minulle tärkeää. Me aloitimme viidestä miljardista ja nyt sitten puhutaan jo viidestä tai sadasta miljardista, mutta viisi miljardia seitsemälle maalle 41 hiilialueelle ajateltuna. No, eipä se nyt kovinkaan paljoa hyödytä. 5 miljardia 41 hiilialuetta ja jos siihen tulee vielä muitakin alueita mukaan, niin eipä se sitten toimi laisinkaan. Joten rahoituskysymys on todellakin yksi tärkeimmistä, joka meidän täytyy selvittää. Toivottavasti komission puheenjohtaja ennen kuin hän tekee ehdotuksen tähän liittyen, jo on miettinyt, että miten tämä tehdään. Ja toivottavasti tämä ei näytä niin kuin Junckerin suunnitelmassa, että jossa oli tällainen vipuvaikutus, jossa sitten kaksin tai 17 kertaistetaan tämä. Tämä ei vie meitä eteenpäin. Toivottavasti jäsenvaltiot löytävät myöskin tavan saada rahoitusta. Se voi olla luovaa voi vaikka tulla uusista energiareserveistä, omista tuloista tai mistä vaan, mutta tärkeää on, että näille alueille tehdään tarjous, eikä se voi olla se, että no niin, nyt suljetaan voimalat, hiilikaivokset ja katsotaan, että mitä sitten tapahtuu, vaan täytyy etukäteen voida valmistautua, koska varmastikin kaikille on täysin selvää, että hiilimies ei sitten lähde esimerkiksi matkailualalle, esimerkiksi kokiksi hotelliin. Todennäköisesti se ei onnistu kuin ihan vähemmissä määrin. Hiili mies tarvitsee hyvän teollisen työn, tarvitaan teollisia työpaikkoja alueella ja kyllä mahdollisuuksia on riittävästi, mutta näitä mahdollisuuksia varten tarvitaan säännöt, kehys ja ensinnäkin budjetti ja toisekseen ei voida nyt tehdä niin, että ikään kuin valtion tukisääntöjä voidaan käyttää niin kuin aina aikaisemmin koko Euroopan unionin historian aikana. Mielestäni on hyvinkin järkevää, jos niille yrityksille, jotka toimivat hiilialueella, annetaan mahdollisuus ikään kuin itse kehittyä, jotta omat työntekijät, lähinnä siis miespuoliset, mitä siellä on, että annettaisiin näille yrityksille mahdollisuus kehittää jotakin uutta, jotta ihmiset sitten löytäisivät jonkin toisen työpaikan. On paljon ajatuksia jo ilmassa. Olin EU-hiilifoorumissa mukana. Alueet siellä neuvottelivat keskenään ja todellakin paljon on tällaisia hankkeita ja näkemyksiä ajatuksia, mutta tarvitaan oikeudellinen kehys tätä varten ja toivottavasti komissio ehdotuksessaan tekee ehdotuksen myöskin liittyen näihin tukioikeudellisiin poikkeussääntöihin, mutta eipä niitäkään sitten voida viedä eteenpäin sadoille tuhansille alueille, koska se vaikuttaisi sitten jo sisämarkkinoihin, mikä ei ole tarkoitus, vaan pitäisi todellakin tässä keskittyä tai ajatella näitä tarkkaan tietyille alueille, ehkäpä joskus tulevaisuudessa jollekin muillekin, mutta nyt sitten näille alueille, joissa on tarkoitus hiilestä poistua. Ja tämä, kun ajatellaan nyt tätä alueiden komitean lausuntoa, niin se on hyödyllistä se hyödyttää meitä erittäin paljon ja me voimme varmastikin tukea näitä alueiden ihmisiä ja myöskin olla heidän mukanaan tässä energiakäänteen edetessä. Kiitoksia. Kiitos sitten Kovakov. Kiitoksia puheenjohtaja. Svai, tiedän, että tulevaisuus kuuluu puhtaalle teknologialle ja sähköautoille ja kaikelle teknologialle, joka suojelee ympäristöä. Mutta tämä siirtymä, joka on edessämme, niin se ei onnistu, jos se merkitsee, että sadat tuhannet työpaikat katoavat. Ja omassa suvussani ollut tämän alan työntekijöitä ja vaikka on täydellisesti rahoitettuja EU-hankkeita, joiden tavoitteena on auttaa yli 50 kaivostyöntekijöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, niin en nyt tiedä, miten heistä saataisiin vaikka nettisuunnittelijoita. En usko, että se tulee onnistumaan. Ja jos rahoitetaan uusia ajatuksia, niin ne usein liittyvät juuri kohesiopolitiikkaan. Ja aluksi komissio puhui viidestä miljardista, sitten se nostettiin seitsemän miljardiin ja eilen komission puheenjohtaja puhui sadasta miljardista. En tiedä, ehkä tässä nyt on kilpailu, eli kuka saa eniten kohesiorahastosta. En tiedä, miten tämä on alkanut, mutta tiedän, että se johtaa tilanteeseen, jossa muut hankkeet ovat sitten suurempia ja saavat enemmän rahoitusta kohesiorahastosta. Eli jos me täällä päätämme, että ilmastonsuojelu on tärkeä prioriteetti, niin siihen pitää löytää uutta rahaa. Täytyy sanoa, että asia täytyy hoitaa, mutta ei kuitenkaan sillä kustannuksella, että köyhimmillä alueilla menetetään rahaa. Näinhän ei voi käydä. Ja jos rahasto on näin valtava, niin silloinhan se muuttaa täysin monivuotista rahoituskehystä – Lisäksi on sanottu, että ei meillä ole 100 miljardia heti aluksi, mutta sen verran komissiolla on tavoitteena saada kasaan. Eli se on tavallaan rahoitusväline, vähän niin kuin Invest EU-rahoitusväline. Te edustatte alueita, ja kun palatte hiilialueille, niin siellä on ihmisiä, jotka työllään elätävät perheensä. Ja sitten jos sanotaan, että tällä rahoitusvälineellä suojellaan perheitä ja kaivokset suljetaan, niin voin kuvitella millaisen reaktion sai sitten. Eli me täällä päätämme siitä, kuka käytännössä pystyy tekemään työtä. Kiitos. Merci beaucoup, Andrei. Kiitoksia. Ja sitten vihreistä Nash. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Spaih, että olette tänään täällä ja esittelitte tämän alueiden komitean lausunnon. Olen samaa mieltä sen asian kanssa, että me tarvitsemme enemmän rahaa. Me emme voi ottaa rahaa CPRstä ja se, että nyt otettaisiin köyhiltä alueilta ja annetaan sitten mahdollisesti köyhille alueille. Pitäisi saada tuoretta lisärahoitusta ja meillä on väline tällä hetkellä, joka on tuo kauppa, eurooppalainen kauppa, suunnitelma. Tämä liittyy siis hiilidioksidipäästöihin, päästöoikeuksiin ja ne rahat menevät suoraan takaisin jäsenvaltioille – esitin kysymyksen, että miksi ne menevät jäsenvaltioille, koska ne käyttävät sitä, mihin haluavat, eivät käytä sitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tai siihen, mihin se oli tarkoitettu, koska sitähän varten nämä varat olivat. Kun saastuttaa, niin silloin rahat otetaan näiltä saastuttajilta ja sitä käytetään saastuttamisen hillitsemiseksi ja näin ei tehdä tällä hetkellä. Ja Päästökauppa ei ole hyvä rahoituslähde, kun ajatellaan tätä siirtymärahastoa. Me tarvitsemme varoja myöskin tutkimusta, muuta hillintä, hillintätoimia varten, mutta kun ajatellaan ilmastonmuutoksen sosiaalista vaikutusta, eh, sekin täytyy näistä ETS-tuotoista rahoittaa. Jos otamme nyt osan tästä ja käytämme siirtymärahaston näitä, niin meillä on sitten hyvä lähde, rahoituslähde tätä varten. Ja jos me nyt pidämme kiinni näistä viidestä miljoonasta ja, ja myöskin kun ajatellaan yhteisrahoitustoimia ja niin poispäin, ei tämä mitenkään lisää rahoja, se on se viisi miljardia. Jos me voimme kaksen tai kolmikertaistaa sen jollakin tapaa, jollakin tapaa niin se kyllä kuulostaa hyvältä, mutta se pysyy viidessä miljardissa ja Tämä on kyllä vitsi seitsemäksi vuodeksi 41 alueelle ja niille haasteille, joihin tämä on tarkoitettu, joten me tulemme olemaan tiivisti kumppaneina mukana tässä. Pitäisi löytää hyviä tapoja löytää lisärahoitusta ja monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluissa jäsenvaltiot eivät välttämättä innokkaasti tätä rahaa anna, joten pitää nyt puuttua näihin kysymyksiin, joita meillä jo on. Päästökauppajärjestelmä on yksi ja tässä tämä toimisi hyvin. Ajatellen tätä budjettia. Kiitos. Francesca Donato pour le groupe ID. Sitten Donato. I will speak. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Speichia tästä esityksestä. On erittäin tärkeää, että me tuemme tässä siirtymävaiheessa hiilialueita. Meillä pitää olla riittävästi rahoitusta tähän tarkoitukseen. Ja tämä ei koske ainoastaan hiilialueita, vaan tämä liittyy myöskin teräksen tuotantoon yleisemmin, kuten esittelijä totesi. Tämä liittyy siis hiilen ja teräksen tuotantoon, ja ne ovat erittäin tärkeitä monissa jäsenvaltioissa, ja joissain tapauksissa ne ovat sitä edelleen. Kun ajattelen omaa maatani Italiaa, meillä on siellä myönteisiä kokemuksia esimerkiksi Sardiniasta – Siellähän vanhoja kaivoksia, hiilikaivoksia on muutettu. Tällä hetkellä siellä sitten louhitaan argon kaasua. Eli se on erittäin hieno hanke, joka on auttanut meitä tässä siirtymässä. Ikävä kyllä on myöskin toisenlaisia tapauksia, kuten Taranton saaren tilanne. Siellähän teräksen tuotanto on erittäin saastuttavaa ja se on valtava ongelma, kun ajatellaan taloudellista kestävyyttä. Eli kun ajatellaan näitä kysymyksiä, ne ovat tärkeitä ja meidän täytyy uudistaa valtion tukisäädöksiä. Se on hyvin keskeistä, koska meidän täytyy tukea yrityksiä kansallisella tasolla ja meidän täytyy suojella työpaikkoja, jotka liittyvät tähän siirtymäkauteen. Meidän täytyy muistaa kestävyys ympäristön kannalta. Ja meillä pitää myöskin olla poikkeuksia ja erityissääntöjä, jotka liittyvät valtion apuun. Minä olen valmis tukemaan tätä hanketta ja tämän tyyppisiä lainsäädäntötoimia, jotka mielestäni ovat kiireellisiä ja tärkeitä. Kiitos. Merci beaucoup, euh, Martina. Kiitos sitten Martina Michelskuesta. Äh, Kiitoksia ryhmäni puolesta sanoisin kolme asiaa. Ensinnäkin me tuemme kaikkia sellaisia kantoja, että, että me tarvitsemme uutta rahaa tähän, että eihän se ole mahdollista, että otetaan nykyisistä rahasammioista sitä. Ja toinen juttu on se, e, todellakin se kysymys, millä tavalla mahdollisesti pitäisi saada joku siirtymäkauden järjestely, mitkä alueet sitten hyötyisivät tästä. Voisimme kuvitella, että että meillä on siirtymäkauden järjestely, joka rajataan 41 hiilialueeseen äh, seitsemässä, seitsemässä jäsenvaltiossa. Ja sitten, äh, sitten jossain vaiheessa sitä voidaan mahdollisesti laajentaakin. Kolmanneksi, mikä on meille hyvin tärkeä, on se kysymys, millä tavalla, miten, mitä sitten, miten sitten määritellään tämä oikeudenmukainen siirtymä. Eihän se voi olla sillä tavalla, että vain yksipuolisesti – tähdätään, tähdetään näihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Meidän täytyy muistaa se, että oikeudenmukainen siirtymä määritellään myös sillä tavalla, että, että sisältää myös sosiaalisia asioita ja muita komponentteja. Ja siksi katsonkin, että meidän pitäisi painottaa tätä, että määritellään suoraan se, mitä tarkoittaa konkreettisesti tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Se ei voi olla pelkästään taloudellinen tai ilmastopoliittinen, vaan me näemme myös ennen kaikkea myös sosiaalisten näkökohtien valossa. Merci beaucoup, Isabelle. Kiitos sitten Isabel Benjamin. Thank you, Chair. I'll be speaking in Spanish. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia tästä alustuksesta. Kuten puheenjohtaja ja monet kollegat totesivat, tämä on hyvin tärkeää keskustelua. Eli meidän täytyy miettiä, mistä näitä varoja saadaan ja kenelle ne pitäisi sitten kohdentaa. Te puhuitte näistä Saksan kokemuksista ja mielestäni on ollut vastuutonta se, että pitkään, vaikka tiedettiin, että tämä ala ei enää ollut kilpailukykyinen, niin sitä pidettiin tekohengityksellä hengissä Euroopassa ja ajateltiin vain lyhytaikaisia poliittisia tavoitteita. Ja kaikki poliittiset puolueet tukivat alaa, joka enää ei selvästikään ollut kilpailukykyinen. Ja oli selvää, että jossain vaiheessa tämä ala ei enää tuottaisi voittoa, eikä se ole pitkään aikaan enää ollut kilpailukykyinen ja tiedän, mistä puhun, koska Espanjassa hyvin pitkään esimerkiksi Asturiaksen alueella, Andalusiassa ja Uelvassa oli tällaisia tapauksia. Meidän täytyy oppia tästä, koska Euroopassa on monia muita aloja, jotka eivät enää ole kilpailukykyisiä. Ja monet ihmiset, jotka ovat nöissä näillä aloilla, niin meidän täytyy nyt Euroopassa oppia siitä, mitä on tapahtunut kaivosalalla, jotta sama ei tapahdu muilla aloilla. Muutaman vuoden kuluttua ne saattavat olla samassa tilanteessa, koska nyt puhutaan siitä montako miljoonaa verovaroja pitäisi käyttää siihen, että tietysti monet ihmiset ovat huolissaan tulevaisuudestaan ja elannostaan ja he tarvitsevat uusia mahdollisuuksia, mutta kaivosala mielestäni on poliittisesti epäonnistunut ala, eikä ole osattu hyväksyä sitä, että meidän olisi pitänyt toimia aikaisemmin. tämän kallista. Tietysti meidän täytyy tukea näitä työntekijöitä, mutta meidän täytyy oppia näistä muista aloista. Ja Euroopassa monet alat menettävät kilpailukykyä ja meidän täytyy panostaa kilpailukykyyn ja Eurooppaan, jossa työntekijöitä kohdellaan kunnolla, eikä pidetä poliittisista syistä tällaisia aloja tekohengityksellä keinotekoisesti elossa. Kiitos. Pedro Marquez. Kiitos, Pedro Marquez. Thank you, Chair. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin tässä muutaman asian vielä ottaa esille. Hiilen vähentämisellä on alueella todella suuria vaikutuksia niillä alueilla, jotka joissa tämä tapahtuu. Hiilialueet ovat sellaiset, joihin tämä vaikuttaa eniten, mutta hiilen vähentäminen niin yhteiskunnissamme ja talouksissamme tulee vaikuttamaan laajemmille alueille kuin vain hiilialueille. Selvästikin me olemme kunnianhimoisempia tämän siirtymärahaston osalta kuin mitä me tässä olemme kuulleet hiljattain. Voin kuvitella, Minulla ei ole yksityiskohtaista tietoa, mutta voisin kuvitella, että jotakin rahoitusvälineitä varmasti on tarjolla, koska en voi kuvitella, että nyt tehtäisiin jonkinnäköinen hokkuspokkustemppu omien varojen osalta, joka olisi käytössämme vuosia, joten todennäköisesti rahoitusvälineiden kautta näitä varoja tullaan käyttämään. Ja minä olin kohesioministeri ihan hiljattain vielä ja suhtauduin skeptisesti tämän tai näiden rahoitusvälineiden käyttöön kohesiopolitiikalle. Annan konkreettisen esimerkin. Me onnistuimme jopa maan köyhillä alueilla houkuttelemaan yksityisiä investointeja, luomaan työpaikkoja näiden uusien rahoitusvälineiden kautta. Minä suhtauduin skeptisesti epäilevästi niihin, mutta me halusimme olla kunnianhimoisempia näillä alueilla. Me sanoimme, että no meillä on tämän verran rahaa, me tarvitsemme rahoitusvälineitä ja onnistuimme tässä. Eli jos puhumme yksityistä sijoituksista, niin kyllä tällaisia välineitä voi käyttää. Ja nyt esimerkkinä toteaisin, että me voimme olla vähemmän puolustuskannalla kohesiopolitiikan puolelta ja voimme näin sitten kohesiopolitiikkaa myöskin puolustaa, joten tämä perinteinen politiikka, sitäkin voitaisiin nykyaikaista tätä välinettä varten, kun ajatellaan näitä investointeja. Me tarvitsemme myöskin sosiaaliinvestointeja. Sosiaali on erityyppisiä äh, sellaisia, joita voitaisiin käyttää tällaisina nykyaikaisina välineinä. Mutta se, mistä puhumme täällä, on ikään kuin se, että korva merkitään kohesiopolitiikan varoja tiettyjä alueilla tai tiettyjä tavoitteita varten. Tästähän nyt periaatteessa täällä puhutaan niin paljon kuin nyt keskustelusta ymmärsin. Tämä on kohesiorahaa, ja se todennäköisesti edes tulee kohesiopolitiikasta, siis se on siirtymärahasto kohesiopolitiikan sisällä, ja tämähän liittyy myöskin hiilestä poistumiseen, eli jos me puhumme jonkinlaisesta korvamerkinnästä kohesiopolitiikassa näitä myönteisiä tavoitteita varten, niin miksi emme puhu tämän kaltaisesta korvamerkinnästä alueille tai maille? Miksi on mahdotonta puhua siitä, että näitä varoja korvamerkittäisiin etukäteen näille alueille tai näitä tavoitteita varten. Ja miksi teemme tämän aina vain kohesiopolitiikan puitteissa? Ei tätä voida hyväksyä. Jos me haluamme tällaisen yhdistelmän, joka loppujen lopuksi vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen, ei se voi olla kohesiopolitiikan kautta ainoastaan. Tässä tarvitaan keskitettyjä, keskitetysti hallinnointoja politiikkoja. Nämä alueet, joita nämä hiilikysymykset koskettavat, enemmän niiden täytyy olla kilpailukykyisempiä muilla sektoreilla. Tarvitaan tutkimusta. Pitäisi siis puhua tällaisesta korvamerkinnästä. Tiedän monista, monilta instituutioilta, että tämän asia, josta ei voida edes puhua, mutta kohesiopolitiikassa kyllä korvamerkinnästä voi puhua, siinä ei ole mitään ongelmaa silloin. Ja tämän halusin myöskin sanoa että en ole tästä yhtä mieltä. Meidän pitää löytää tällainen politiikkayhdistelmä kaikista välineistä, ja ainoastaan yhdestä, eikä ainoastaan mennä vain kohesiopolitiikan kautta ja ottaa sieltä näitä varoja käyttöön. Me olemme kyllä oikealla tiellä. Jos haluamme olla kunnianhimoisempia siirtymärahaston osalta, niin se on hyvä asia. Totta puheen, kyse ei kosketa ainoastaan 41 aluetta. Tämä voi olla ensimmäinen askel se, että tavoite on hyvin paljon laajempi. Ja vielä viimeinen sana, puheenjohtaja. Me emme voi hiilestä poistumisen kohdentaa ainoastaan omalla alueellanne. Me tuomme hiiltä erittäin paljon. Ja jos toimme ainoastaan rajojemme sisällä, emmekä puhu konkreettisesti esimerkiksi hiilirajaverotuksesta, niin, me tuomme silloin hiiltä ja silloin nämä yritykset vaarantuvat. Sek- tämä sektori on vaikuttanut hyvin paljon minun sektorini, esimerkiksi ilmailualaan. Sieltä tulee paljon päästöjä, mutta jos me teemme ainoastaan jotakin rajojemme sisäpuolella verotuksen kannalta ja niin poispäin, emmekä tee mitään rajalla, niin silloin esimerkiksi lähi valtiot tulevat kilpailukykyisemmiksi. Silloin me menetämme työpaikkoja rajojamme sisällä, matkailu ja ilmailun osalta, mutta mitä ei tapahdu näille yrityksille? Ja biopolttoaine maksaa saman verran kuin vesi, näin ihmiset sanovat. Ja tästä meidän täytyy pitää huoli. Kyllä, hiiltä täytyy vähentää rajojen sisäpuolella, mutta myöskin rajoilla. Muuten alueemme kärsivät vielä enemmän. Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup. Je pense que tu as mis le doigt sur... Kiitoksia. Toitte esiin kaikki nämä ongelmat. Ja olen kanssasi samaa mieltä. Meidän täytyy miettiä tätä rahoitusta uudelleen. Emmekä tällä hetkellä voi ottaa tätä riskiä. Odottelemme nyt komission ehdotusta. Mutta kun otetaan huomioon se, mitä eilen todettiin, ja tämä huomattava talousarvio, niin en tiedä, miten tässä voitaisiin välttää kansallinen yhteisrahoitus tai miten voitaisiin välttää rahoitusvälineitä Euroopan investointipankista tai Invest EU-välineestä. Eli tässä on sekoitus erilaisia rahoituslähteitä. Kyse ei ole enää pelkästään 5 miljardin siirtymärahastosta, vaan jostain paljon suuremmasta. Ja seuraavaksi Rodriguez Ramos. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä keskustelu on oikea-aikaista. Tällä hetkellähän komissio on ilmastohyppukokouksessa Madridissa ja johtaa siellä – prosessia, jossa siirrytään kohti puhdasta, ei-saastuttavaa energiaa. Eli vuonna 2050 tarkoituksenahan on, että EU on päästöneutraali alue maailmassa, ja tämä on uraa rooli, joka meillä on. Meidän täytyy miettiä kansalaisten tulevaan, tulevaa hyvinvointia, ja nämä päätökset pitää tehdä nyt. Eli miten pystymme rohkeasti ja järkevästi käynnistämään muutosprosessin energia-alalla, joka vaikuttaa kaikkeen tuotantoon. Tämä vaikuttaa kaikkiin alueisiin, mutta alueet, joiden talous on ollut riippuvaista hiilen tuotannosta, niin lyhyellä aikavälillä näillä alueella tulee olemaan hyvin kovia vaikutuksia. Tämä koskee koko taloutta ja sosiotaloudellisia rakenteita näillä alueita, alueilla. Ja sitten kun tässä tuli esiin näitä kysymyksiä, ja samoin tässä alueiden komitean tekstissä. Esimerkiksi Espanjassa on suuria alueita, joihin tämä vaikuttaa. Ja omalla alueellani Castilla Leonissa siellä on jo ajettu alas tätä toimintaa ja tiedämme kuinka vaikea se on. Tämä siirtymärahasto jonka kautta Euroopan kansalaisia ei jätetä oman onnen sanojaan missään Euroopassa, niin meidän täytyy ottaa mukaan myöskin ne alueet, jotka jo nyt ovat tässä energiasiirtymäprosessissa. Eli hiljattain siellä on suljettu kaivoksia ja siellä nyt suurilla vaikeuksilla ollaan lähdössä tähän uuteen talousprosessiin, joka on myöskin rakenteellinen. Eli nyt kun kaivokset on suljettu, niin tämä prosessi kestää pitkään ja se on myöskin kallis. Ja meidän ei pidä sulkea tämän ulkopuolelle mitään Euroopan aluetta. Kansalaisten pitää tukea komission aloitetta. Ja meidän täytyy käynnistää tällainen sosiaalinen siirtymäprosessi. Uusi tuotantojärjestelmä ja liikenneala ja muut, ne ovat valtavia mahdollisuuksia meille meidän pitää tehdä suuria investointeja innovaatioon, uuteen teknologiaan, mutta lyhyellä aikavälillä meidän täytyy auttaa työntekijöitä ja meidän täytyy kiinnittää erityishuomioita niihin aloihin, jotka tulevat suoraan kärsimään näistä seuraamuksista. Kiitos. Merci beaucoup, euh, Julie Ward. Kiitos sitten Julie Ward. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Olen ollut Durhamin kunnassa töissä. Se on yksi Pohjois-Englannin köyhimmistä alueista. Uh, siellä se on pieni hiilialue. Ja talouden pohja uh, oli riippuvainen hiilestä täysin ja en voi kertoa, miten paljon tämä oikeudenmukainen siirtymärahasto merkitsee, kun ajatellaan näitä asioita, joista puhuitte tänään täällä, koska siellä ei ole mitä meillä siis, meillä oli myöskin terästeollisuutta siellä Durhamissa, ei ainoastaan hiiltä, eikä riitä, että nämä teollisuuden alat korvattu sitten sipsitehtaalla, niin kuin tapahtui. Me puhumme tässä nimenomaan miesten työpaikoista. Heidän oman arvon tuntonsa todellakin kärsi siitä, että heille ei annettu laadukkaita työpaikkoja, jos olisi käytetty heidän äärimmäisen hyviä insinöörin taitojaan. Se, että he ovat nyt jossakin tehtaassa sitten työstämässä sipsipakkauksia – sen sijaan, että käyttäisivät taitojaan hiiliteollisuudessa. Ja tähän liittyy tällaista veljeyden tunnetta ja se, että he nyt näin menettivät oman arvon tuntonsa, niin se on edelleen siellä aistittavissa. Haluaisin vain varoittaa tästä meillä ei voi olla mitä tahansa työpaikkoja. Niiden täytyy olla laadukkaita työpaikkoja, joissa tunnustetaan se panos, panostus, mitä nämä ihmiset voivat tehdä yhteiskuntamme ja antaa heille tämä oman arvon tunto. Ja niin, että he edelleenkin voivat toimia rahaa ansaitsevina perheen koska muuten me joudumme siihen tilanteeseen, missä me olemme nyt. No jossakin mielessä Brexit on vastaus kaikkeen tähän, tähän äh, hiilialueiden unohdetut äh, ihmiset, Margaret Thatcher äh, hylkäsi heidät. Silloin hiilivoimalat suljettiin ja mitään muuta ei tullut tilalle ja me nyt sitten maksamme tästä kovaa hintaa. Meillä on loistavia aloitteita. Meillä on tuollainen uudelleen generointirahasto, joka tekee hyvää työtä näillä alueilla, mutta mielestäni tämä keskustelu ei nyt voisi olla tärkeämpi, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta ja ajatellaan satoja tuhansia tavallisia työntekijöitä, joiden todellakin pitää saada kuulla, että me välitämme heistä, mikä unohda heitä. Minä tuen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa me emme kuitenkaan saa unohtaa kaikkia niitä ihmisiä, joten oikeudenmukaisen siirtymän tarvitsee todellakin merkitä jotakin todellisuudessa. Merci beaucoup d'avoir apporté. Kiitoksia, että otitte esiin tämän mielenkiintoisen ja tärkeän ulottuvuuden tässä keskustelussa. Seuraavaksi Mäsen Demel. Muchísimas gracias, eh, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin korostaa yhtä asiaa, joka tuli jo esille, mutta joka on tärkeä. Eli se, että on mahdollista, että tietyillä alueilla, hiilialueilla, että ne jäävät tämän rahaston ulkopuolelle. Ja nämä maat tai alueet, jotka ovat tehneet työnsä ja vähentäneet hiilen käyttöä ja sulkeneet näitä kaivoksia, mutta he ovat vielä keskellä tätä siirtymää. Ja nämä alueet eivät välttämättä saa tukea näistä rahastoista, vaikka oikeasti he ovat tehneet tehtävänsä hiljattain, mutta he ovat edelleen tässä samassa tilanteessa. Eli kestää jonkin aikaa ennen kuin tilanne tasapainottuu ja että näillä alueilla voidaan kehittää vaihtoehtoisia työpaikkoja ja kestävää taloudellista toimintaa. Eli olen huolissani siitä, että tällaiset alueet jäävät näiden tukien ulkopuolelle. Ja sitten toisenlaista kaivostoimintaa, joka on saastuttavaa. Tämä ei koske pelkästään hiiltä. Meillä pitää olla kunnollista politiikkaa, jolla tuetaan ympäristöä. Mutta on hankkeita, jotka välttämättä eivät saa tukea nyt tästä rahoituksesta. Kiitos. Merci beaucoup dernière. No niin, kiitoksia. Ja sitten viimeinen puhuja Spiraki. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Spike, for having you here. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Spike, että tulitte tänne. Muistuttaisin kokous, viime kesän kokouksestamme, jossa me keskustelimme siitä tavasta, miten tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto voidaan rahoittaa. Että että, että siihen saataisiin MFFstä rahaa, jota saataisiin kestävän pohjan rahoitukselle. Totta kai voidaan käyttää, käyttää tätä rahastoa myös näihin, näihin e, vaikka e, investointipankista tai, tai kansallista budjetista tai yksityiseltä taholta, mutta, mutta se, se pitää olla valtion perustuva, jotta se, jolla voidaan rakentaa. Ja sitten kysymyksiä, jotka liittyvät sitä tapaa, miten tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, äh, rahasto toimii silloin, kun se aloittaa toimintansa. Ensinnäkin äh, se on, pohjalla on hiilen käytön vähentäminen. Meillä hallitus on päät, päättänyt sulkea kaikki äh, hiililaitokset vuoteen 2028 mennessä. Se on, on aika nopeaa hiilen käytön vähentämistä ja se on, on aika nopea siirtymä, kun ajatellaan Esimerkiksi on hiilestä riippuvaisia alueita, joissa 45 prosenttia alueellista pekotista tulee hiilestä. Ja, ja, ja se on, tässä on, tämä on osa peloponnoksen alueita. Ja onko sitten hiilenkäytön vähentäminen sellainen kriteeri, joka voisi, voisi olla perusta rahoitukselle oikeudenmukaisen siirtymärahastosta? koska tämä on tärkeää, erityisesti Peloponnaksosen alue, se on oikeassa jossain paljon. Toisekseen sanoisin muutaman sanan e, ihmisille, jotka, jotka elävät hiilestä, jotka työskentelevät kaivoksissa muun muassa. Meidän täytyy keskittyä heihin, koska he ovat keski-ikäisiä. Meidän täytyy helpottaa heidän, heidän tota, uusien, uuden ammatin hakemista. Eikä tämä ole hei, he, helppoa tällainen, kun ihminen, ihminen on työskennellyt kaivoksessa ja lähtee sitten energiaekspert-asiantuntijaksi. Se ei ole helppoa. Merci beaucoup, Maria. Vous avez vu, Kiitoksia. Tässä tuli paljon kysymyksiä. Tämä oli rikasta keskustelua ja tämä keskustelu on oikeastaan vasta alkanut. Mutta valiokuntamme on valmis käsittelemään näitä kysymyksiä ja te saatte nyt sitten mahdollisuuksen vastata kaikki näihin teille esitettyihin kysymyksiin. Thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin kiitollinen näistä monista rohkaisevista positiivista näkemyksistä. Ja palaute on nyt sen kaltaista, että tässä ollaan oikealla tiellä, mutta totta kai tässä otettiin asioita esille, joihin haluaisin reagoida. Yksi asia, jota todellakin haluaisin painottaa, ja mainitsin sen ehkä hiukan liian nopeasti esityksessäni, on selkeä ero siitä, että hiilestä luovutaan kilpailu syistä ja siitä, että hiilestä luovutaan siitä syystä, että pyritään poliittisesti taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Joten haluaisin periaatteessa tässä yhdistää Saksin kollegan näkemyksen tähän Espanjan, espanjalaiseen näkemykseen, sillä Saksissa kyse ei ole kovasta hiilestä, vaan ligniitistä, ja se on todella halpa energianlähde. Se on lähellä maanpintaa, sitä voidaan todella helposti louhuja ja se on kilpailukykyistä, joten nämä työpaikat Saksissa ovat hyvin maksettuja ja se on hyvin modernia teollisuutta. Joten ihmiset, jotka työskentelevät siellä ja perheet, jotka asuvat ja elävät tästä, niin se on tarjonnut monille vuosikymmenille työtä. Meidän alueellamme on molempia lignittiä ja sitten on kovaa hiiltä ja kovaa hiili on sellainen, mitä tuettiin hyvin paljon. Olen samaa mieltä, että ehkäpä kesti liian kauan tämä prosessi, eli se, että siirryttiin tämän kaltaista energiamuodosta muihin tulonlähteisiin. Tämä tehtiin osittain sosiaalisista syistä siitä, että pidettäisiin ihmiset hiiliteollisuudessa mukana, koska ei ollut vaihtoehtoja. Maksoimme siitä kovan hinnan selvästikin. Mutta haluaisimme kuitenkin tehdä tämän eron. Useat teistä ottivat esille äh, tulevaisuuden näkymät niille ihmille, jotka nyt ovat hiiliteollisuudessa. Olen samaa mieltä herran Novakovin ja Rova Wardin kanssa. Tällainen abstrakti ohjelma ei tarjoa mitään apua. Jos on vain tällainen abstrakti ohjelma ja on 50-vuotias hiilikaivostyöntekijä, eh, jolle se ei tarjoa todellakaan niitä tulevaisuuden näkymiä, joita tarvitaan. Mutta eh, tämä, eh, tästä syystä tiivis linkki kohesiopolitiikkaan on niin tärkeä, sillä se ikään kuin kääntää tämän abstraktin ohjelman konkreettiseksi ohjelmaksi, ja se korostaa samanaikaisesti sitä, eh, miksi me täytyy, täytyy muuttaa valtiontukisäännöt, koska tässä tuodaan ikään kuin uusia teollisuuden työpaikkoja näillä alueille. Ja autetaan, että uudet yritykset löytävät sieltä jalansijaa, ehkäpä jopa valtion tuilla, jotta siitä tulisi houkuttelevaa, eikä pyritä tarjoamaan työpaikkoja jotka ovat niiden oman arvon tunnon vastaisia, jotka ovat hiilikaivoksissa töissä, vaan tarjotaan työpaikkoja, jotka ovat ver- verrattavissa näihin. Niihin tarvitaan tiettyjä taitoja, mutta täytyy kuitenkin olla selvillä siitä, että kyse on kahdenlaisesta lähestymistavasta. Yhtäältä täytyy varmistaa, että nämä alueet, joista puhumme, kehittävät tätä potentiaalista arvomuutosta, mutta me puhumme tästä tässä myöskin eh, tulevaisuuden näkymistä lapsille, niiden lapsille, jotka ovat nyt siellä töissä. Tässä täytyy ottaa tutkimus ja tulevaisuuden teollisuuden alat huomioon. Tämä ei kuitenkaan ole yksinkertainen vastaus niille, jotka nyt ovat hiilikaivoksissa töissä. He tarvitsevat työpaikkoja siellä paikan päällä ja me toivomme, että me saamme vietyä niitä sinne. Eli meidän täytyy lähteä eh, tälle, tähän kahteen, kahden raiteen lähestymistapaan. Mutta minun täytyy korostaa myös, niin kuin tässä Rova Michel sanoi, että kyse ei ole vain taloudesta. Kyse on myöskin tästä sosiaalisesta puolesta, sosiaalipolitiikasta. Lausuntoni eh, tästä syystä olikin nimeltään eh, Euroopan hiilijalanjäljen sosioekonominen rakennemuutos, eli tämä sosiaalinen puoli on tärkeä. Meidän täytyy luoda uusia työpaikkoja ja tulevaisuuden näkymiä, mutta myöskin sosiaalipolitiikan täytyy auttaa niitä, jotka tarvitsevat tämän kaltaista apua ja tukea. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että, että koulutettaisiin, tai siis meidän täytyy myöskin kouluttaa näitä hiilikaivostyöntekijöitä, ja tämä ei todellakaan ole helppo tehtävä, se on todellinen haaste, eikä meillä ole kaikkia välineitä mielestäni. Meidän täytyy nyt niitä kehitellä myöskin koulutuspolitiikan kentällä. Totta kai yksi tärkeistä kysymyksistä on myöskin rahoituslähteet. Täällä oltiin yhtä mieltä siitä, että tarvitaan lisärahoitusta, mutta se, että mistä se tulee, niin se on riippuvainen poliittisista päätöksistä, se on selvää ja monet teistä puhuivat siitä. Kuulin aikaisemmassa keskustelussa, että joulupukki ei kyllä nyt ensi yönä tätä tuo. No alueelta, puolelta tullessani, niin, niin sanoisin, että tässä on ehkäpä tällainen sekoitus, ehkäpä uusista rahoituslähteistä, myöskin päästökauppajärjestelmä mainittiin, jäsenvaltiolta voi tulla lisärahoitusta, mutta totta kai tämä on hyvin monimutkainen kysymys. En sitä kiistä, enkä suhtaudu mitenkään naivisti. Tämä on suuri haaste, mutta kun ajatellaan haasteen suurutta, mikä ilmastonmuutos tuo, niin olen vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme kyllä tätä lisärahoitusta. Se on todellakin tarpeen. Herra Marques, minun täytyisi pohtia tätä hiukan tarkemmin. Se, että yhdistetään tämä oikeudenmukainen siirtymän rahasto, joka on hyvin tiukasti, tiivisti linkitettynä kohesio politiikkaan, että korvamerkittäisiin näitä keskitetysti hoidettuja rahastoja. Tämä on lupavaa, mutta kyllä tätä täytyy tutkia enemmän, että korvamerkittäisiin näitä keskitysti hallinnoituja rahoja, niin se voisi olla kyllä hyvä tuki meille. Olen kiitollinen tästä puheenvuorosta. No soveltamisala ihan mainitsin tämän jo alustuksessani rahaston soveltamisala, no se on tärkeää. Ja jotkin alueet ovat jo tässä prosessissa lähteneet liikkeelle. Ja jos nyt sitten tässä eh, ilmastonmuutoksen torjunta on taustalla, niin jos se on hyvä, mutta jos kyse on enemmänkin tämä kilpailukyky, puoliin, niin meillä on aivan erilainen lähtökohta ja myöskin erilaiset välineet Euroopan tasolla, jotta voimme auttaa tässä siirtymäprosessissa. Kun nyt ajatellaan esimerkiksi minun aluettani, niin, kun nyt lignittiä louhitaan ja niin näin ollen me voimme tuolta rahastosta saada jotain, mutta sitten taas, että eh, kova hiili kivihiili poistetaan, niin tämä kyllä aiheuttaisi aivan uuden ulottuvuuden. Ja tässä ikään kuin irrottauduisin, irrottauduisin tästä mahdollisuudesta saada sieltä siirtymärahastosta. Eli tässä nyt pyritään auttamaan niitä alueita, jotka joutuvat tästä maksamaan eniten. Haluan siis tehdä tämän eron Joillakin alueilla tämä on hyvin monimutkainen kompleksi kysymys. Mikä nyt johtuu kilpailukyvyn puutteesta ja mikä johtuu siitä, että pyritään torjumaan ilmastonmuutosta. Näin kyllä tämän. Mutta haluaisin pitää kiinni tästä hyvin tiiviistä linkistä ilmastopolitiikan ja sosioekonomisen rakennemuutoksen välillä. Ja kyse ei ole ainoastaan hiilestä, vaan teräskin mainittiin täällä. Mutta tässäkin kyllä uusia energialähteitä tarvitaan. Meillä on esimerkiksi yksi vet- vety, vedyllä toimiva terästehdas, joten on kyllä mahdollista tuottaa terästä ilman hiiltä. Ja näiden eriyttäminen on asia, jota meidän täytyisi seurata ja johon täytyisi pyrkiä, koska me kyllä tarvitsemme terästä edelleen. Meidän täytyy poistaa hiili teräksen tuotannosta ja tätä lähestymistapaa täytyy tukea niin ikään. En nyt välttämättä kaikkiin kysymyksiin tässä vastannut, ainakin joihinkin niistä. Ja lopuksi korostaisin vielä kerran, miten kiitollinen olen siitä, että sain tämän aloitteen esitellä täällä mutta näin myöskin, kuinka paljon me olemme samaa mieltä. Tämä on hyvin rohkaiseva viesti, jonka minä vien kotiin päin. Se, että regiovaliokunta ikään kuin ryhtyy käsittelemään tätä asiaa. Ja varmastikin seuraatte tätä oikeudenmukaisen siirtymärahaston tilannetta tulevaisuudessakin. Olen siitä hyvin kiitollinen. Kiitos. Merci beaucoup, euh, cher Marc, pour euh, cette Kiitoksia näistä tärkeistä tiedoista meidän valiokunnallemme. Voidaan varmaan sanoa keskustelun pohjalta, että alueiden komitean lausunnossa on monia asioita, jotka on otettu mukaan aluekehitysvaliokunnan ja Euroopan parlamentin kantaan. No, nyt odottelemme komission asetusehdotusta. Valiokunta on täysin valmis tekemään työnsä lainsäätäjänä. Mutta ne on tärkeitä asioita, eli tämä lisäulottuvuus näissä toiminnoissa. Kohesiopolitiikka on ohjannut jo 40 miljardia ilmastotoimiin, eli emme nyt lähde ihan tyhjästä. Eli 40 miljardia on ohjattu ilmastotoimiin 2014-2020. Eli nyt meillä on uusia tavoitteita, uusia toimintamahdollisuuksia rahoituksen osalta. Ja tietysti meille kaikille on tärkeää se, että sosiotaloudellisia vaikutuksia vaimennetaan siellä, missä niiden seuraamukset ovat kaikkein rankimmat työpaikkojen osalta. Ja tästä varmasti olemme kaikki samaa mieltä. Eli kiitoksia, että tulitte paikalle ja itse ja monet kollegat eilen juhlistimme alueiden komitean 25. vuosipäivää. Ja uskon, että teillä on edessänne hienoja vuosia ja että meillä on edessämme upeita yhteistyön vuosia alueiden komitean ja Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan välillä. Bien. Nous allons arriver au... No niin, kokous alkaa päättyä. Teen nyt jotain, joka ei ole minulle tyypillistä, mutta tänään on 5. joulukuuta ja se on kabinetin johtajani Olivier Plymondonin syntymäpäivä. Monet teistä tuntevat hänet ja hän on ollut arvokas apu työssäni tämän valiokunnan puheenjohtajana ja toivotan hänelle erittäin hyvää syntymäpäivää. Voilà. Joyeux anniversaire, Olivier. Eli hyvää syntymäpäivää, Olivier. Ja kiitoksia kaikille. Ja nyt alkaa sitten koordinaattorien kokous. Ja ne, joilla ei ole oikeus jäädä tähän kokoukseen, niin olkaa hyvä ja poistukaa salista hiljaa. Nyt pidämme pienen viiden minuutin tauon. Kiitos. Yeah,